Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen unsere gemeinsame Sitzung des Haushaltsausschusses. Hyvät kollegat, aloitamme yhteisen kuulemistilaisuuden. Minä käynnistän tämän istunnon. Me odotamme vielä budjettivaliokunnan puheenjohtajaa, mutta emme kuitenkaan halua tässä menettää rahaa, aikaa, koska meillä on niin tiukka ohjelma. On erittäin äh, tärkeää, me istadamme yhteen ja tarkastelemme kaikkia näitä eri rahastoja. Meillä on kohtuullisen paljon välineitä ulkopoliittisella alalla ja kuitenkin kohtuullisen vähän rahaa käytettävänä. Ja sen vuoksi olen todella iloinen, että, että kollega Moraes oli sitä mieltä, että me voisimme yhdessä tarkastella näitä asioita. Ja toivottaisin tervetulleeksi kollega Moraesin. Annankin hänelle saman tien puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much. Eh, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia tästä. Tervetuloa toivotuksesta. Olette aivan oikeassa, kuten tavallista. Siinä, mitä sanoitte välineiden määrään liittyen, meidän täytyy taata se, että hoidamme välineitä mahdollisimman tehokkaalla mahdollisella tavalla. Ja haluaisin kiittää nyt jäseniä, jotka ovat liittyneet seuraamme näin keskiviikkoiltapäivänä. Tämä on hyvin tärkeä asia ja on tärkeää, että teemme yhteistyötä. Tämä on tärkeää, sillä on aivan itsestään selvää, että maahanmuutto- ja turvapaikkakysymykset ovat vuodesta 2015 lähtien olleet erittäin korkealla esityslistalla. Ja ratkaisut voivat olla vain sellaisia, joita talousarvio on tukemassa. Me puhumme nyt tilanteesta, jossa Kreikkaan ja Italiaan saapuu yhä hyvin paljon ihmisiä ja pelastustoimet Välimerellä jatkuvat kuten myöskin Euroopan unionin raja- ja merivartioston toiminnan vahvistaminen. Meille saapui 30 000 turvapaikanhakijaa, hakijaa, jotka siirrettiin toisiin ähm, jäsenmaihin ja EASON ja EASON kautta saavat äh, avuntarvitsijoiden käytössä. Ja meillä on ollut ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa humanitaarisen avun toimintaa Euroopan unionin sisällä. Kuitenkin ne, jotka ovat seuranneet tilannetta läheisesti, tietävät, että turvapaikanhakijoiden tilanne on kriittinen Kreikan saarilla. Luonnollisesti tervetuloa puheenjohtaja Ahtyi. On hienoa, että teemme kaikki läheistä yhteistyötä. Kreikkalaiset ja italaiset viranomaiset valittelevat sitä, että unioni ei ole toiminut. Kansalaisjärjestöt myöskin äh, luonnollisesti, äh, osa meistä on lähellä tätä kenttää, kertovat, että äh, rahaa ei saada tarpeeksi tai se tulee liian hitaasti tai sitä ei ole itse asiassa saatavilla siellä, missä sitä tarvittaisiin kipeästi. Ne, jotka käyvät Kreikassa, Kreikan saarilla tai Italiassa, ovat tämän nähneet. Siitä syystä LIBE-valiokunta pyysi tämän kuulemisen järjestämistä budjetti- ja budjettivalvontavaliokuntien kanssa, jotta ymmärtäisimme paremmin tilanteen ja sen, mikä toimii, mikä ei toimi ja mitä tulisi parantaa, jotta voisimme varmistaa, että kokonainen, kokonaisuudessaan talousarvio tukee poliittisia prioriteettejamme. Haluaisin kiittää budjettivaliokuntaa, joka on sitoutunut vastaamaan näihin kysymyksiin ja täällä kanssamme tänään, jotta pääsisimme käynnistämään keskustelut. Minulla on nyt ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Emily O'Reilly. Niin, pahoittelen, tämä on se ongelma, joka syntyy siitä, kun saapuu myöhässä paikalle. En nyt siis puhu budjettivaliokunnan puheenjohtajasta, vaan itsestäni. Minä olin myöhässä. En nähnyt Emiliä. Meillä on nyt kunnia toivottaa Emily O'Reilly, eurooppalainen oikeusasiamies. Tervetulleeksi. Hän on tehnyt omia tutkimuksiaan, mutta myöskin eurooppalaisten kansallisten oikeusasiamiesten verkoston kautta tarkastellut maahanmuuttokriisin vaikutusta unioniin. Hänen puheenvuorossaan hän tulee tarkastelemaan sitä, kuinka Euroopan unionin ähm, rahoitus on toiminut tai epäonnistunut näiden haasteiden kohtaamisessa pitämättä puhetta haluaisin antaa nyt Emily O'Reillylle puheenvuoron. Hän antaa meille analyysin siitä, missä olemme menossa hänen näkökulmastaan. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Olen kiitollinen kutsusta tulla puhumaan tänne teille tänä iltapäivänä. Kun aloitetaan keskustelut EUn budjetista, on selvää, kuten on sanottu, maahanmuutorahoitus ja rajavalvontarahoitus ovat sekä logistisesti että poliittisista syistä äärimmäisen tärkeitä, kun ottaa huomioon, kuinka kiistanalainen tämä kysymys on. Kuulette asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, kuinka parhaalla tavalla voidaan vastuullisesti ja tehokkaasti käyttää tämän alan rahoitusta. Nyt on oikea aika keskustella. Komissio pyrkii kahteen tavoitteeseen – Ensinnäkin on käytettävä entistä kohdennettavampaa rahoitusta ja vähennettävä painetta ulkorajoilla lisäämällä Frontexin ja rajavalvonnan budjettia. Maahanmuutto on ollut viime vuosina yksi pahimpia humanitaarisia haasteita ja tämä heijastelee sitä, kuinka maailma muuttuu nopeasti. Tähän liittyy useita tekijöitä, kuten sisäiset siirtymiset, maahanmuuttomahdollisuudet, ilmastonmuutos, uudet teknologiat ja yhteydet johtavat siihen, että maahanmuutto on jatkossakin monen vuoden ajan keskeinen aihe. Nyt taloudelliset syyt usein ajavat maahanmuutto Eurooppaan. Maahanmuutto virrat eivät tule mitenkään siisteinä paketteina, vaan niin kutsutut sekavirrat ja uusi dynamiikka, uudet tekniikat tekevät juridisesti ja poliittisesti maahanmuutosta hankalaa. Ja taakanjako on vaikea. Ja tämä on myös inhimillisesti hankala asia, kun ihmiset tuntevat sympatiaa ihmisten henkilökohtaisia tarinoita kohtaan. He näkevät kauniin kuolleen lapsen rannalla. Mutta kuitenkin usein nämä asiat jäävät hyvin abstrakteiksi. Akateemikkojen mukaan on äärimmäisen selvää, että tässä ei ole jaoteltu asioita oikealla tavalla, mutta toisaalta nämä haasteet ovat meille tärkeitä yhteiskuntana. EU on houkutteleva taloudellisesti, mutta myös siksi, että toimimme humanitaarisesti. Meillä on tietty arvoyhteisö ja siksi Eurooppa valitaan maahanmuuton kohteeksi. Vuosien 2014 ja 2016 välillä noin puolet maailman 6,7 miljoonasta turvapaikanhakijasta rekisteröitiin Euroopassa. Monet pakenevat myös luonnonkatastrofeja, ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sisällissotia. Ja alueet, joilla ihmiset voivat elää, ovat muuttuneet Euroopassa. Komission vuoden 2016 kertomuksen mukaan äärisääolot voivat johtaa siihen, että vuonna 2050 jopa 200 miljoonaa ihmistä siirtyy paikasta toiseen verrattuna vain 25 miljoonaan tällä hetkellä. Tämä uusi fakta on tunnustettu jo nyt maahanmuuttopolitiikassa. Uusi-Seelanti pohtii uuden humanitaarisen viisumin käyttöönottoa silloin, kun ihmiset ovat joutuneet Tyynellä valtamerellä siirtymään ilmastonmuutoksen takia on katsottava myös EUn sisäistä väestönkehitystä ja sitä, että meidän täytyy houkutella tänne osaavia tekijöitä ja siksi on äärimmäisen tärkeää, että rahat kohdennetaan tehokkaasti ja että meillä on mahdollisimman paljon virastoja, jotka tietävät rahastosta ja voivat näin auttaa ja katsoa, miten varoja käytetään ja myös arvioida, tarvitaanko muutoksia. Tarvitsemme myös mahdollisimman monia toimijoita, koska ihmisoikeus ja todellisen elämän erot ovat edelleen räikeitä. Ihmiset pakenevat monenlaista sortoa. Tämä on monimutkainen asia. Ei riitä, että saapuu traumaattisen matkan jälkeen Välimeren rannalle, vaan kotouttamiseen tarvitaan monenlaisia toimia, lainsäädäntötoimia kautta useiden alojen sekä yhden jäsenvaltion sisällä että rajat ylittävästi. Ja tarvitaan poliittista työtä, jotta voidaan vakuuttaa kenties vastahakoinen väestö siitä, että kasvava maahanmuuttovirta ei aiheuta uhkaa heille. Ja kun katsotaan tilannetta käytännössä, EUn rahoitusta ja sen käyttöä, me pystymme sitä suoraan valvomaan toisin kuin ilmastonmuutosta ja luonnonkatastrofeja. Usein maahanmuutto alkaa ulkorajoilla ja siksi komissio ehdottaa sitä, että rajavartijoiden määrää lisätään selkeästi. Jotta meistä ei tule linnake, että meidän täytyy toimia oikealla tavalla – on katsottava Frontexin toimia. Me teemme hyvää yhteistyötä Frontexin kanssa ja suurin osa suosituksistani hyväksyttiin parannuksiksi. Ja se yksi suositus, jota Frontex ei hyväksynyt aluksi, joka liittyy valitusmekanismiin, saatiin sekin lopulta läpi. Perusoikeuskirja tuo mukanaan tiettyjä velvoitteita ja me kollegoiden kanssa valvomme tilannetta. Komission pitkän aikavälin budjettiehdotuksessa lisätään maahanmuutto-, kotouttamis- ja pakolaismäärärahoja, kuten tiedämme, mutta kuten tiedämme, tämä lisäys ei riitä kaikkiin haasteisiin puuttumiseksi. On selvää, että koordinaatiota poliittisella tasolla täytyy lisätä EUn ja kansallisten toimijoiden välillä. Yhteistyötä voidaan lisätä parantamalla solidaarisuutta EU-maiden välillä, vaikka tähän liittyykin selkeitä poliittisia haasteita. Niin kauan kuin jäsenvaltiot eivät toimi mahdollisimman solidaarisesti, on varmistettava, että maissa on oikeusasiamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja muita toimijoita, jotka voivat auttaa toiminnassa, toimia asiantuntijoina ja auttaa myös koordinoimaan toimintaa muiden EU-kollegoiden kanssa. Oma toimistoni yhdessä muun 19 kansallisen ja paikallisen oikeusasiamiehen kanssa pyrkii toimimaan siinä, että että henkilöitä ei turhan palauteta kolmansiin maihin, vaan että ihmisistä pidettiin matkansa aikana huolta oikealla tavalla. Jotta nämä toimet toimivat, pitää olla myös selkeä pääsy rahastoihin. Komission kanssa teetimme tähän liittyvän tutkimuksen joitakin vuosia sitten ja pyrittiin parantamaan esimerkiksi turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, AMIF-rahaston käyttöä. Enemmänkin voitaisiin tehdä. On tarkasteltava rahojen käyttöä entistä tiukemmin. Pitää saada tietoa siitä, onko niitä käytetty mahdollisimman hyvällä tavalla vai pitäisikö niitä kohdentaa muualle sen mukaan, kun tilanteet muuttuvat. Jos tietoa olisi julkisesti paremmin selvillä, kansalliset oikeusasiamiehet voisivat tarkastella paremmin sitä, miten jäsenvaltiot noudattavat perusoikeuksia, kun he tarjoavat palveluita turvapaikanhakijoille ja muille AMIF-rahaston kautta. Vaikka kansalliset oikeusasiamiehet pääsevät käsiksi näihin asiakirjoihin, se, että ne julkaistaisiin, auttaisi toimimaan tehokkaammin ja nopeammin. Näin saataisiin myös tehokasta tietoa siitä, miten rahastoja EU:ssa hallinnoidaan ja ennen kaikkea nähtäisiin, toteutetaanko niillä maahanmuutto- ja turvapaikkaprioriteetteja oikealla tavalla. Totta kai kotouttaminen on aivan keskeisen tärkeää. Näin ihmiset saadaan mukaan osaksi yhteiskuntaa, joka usein on hyvin erilainen kuin heidän omansa. kukaan komission tai muut virkamiehet eivät voi olla mukana näissä toimissa jatkuvasti, vaan pitää saada mukaan eri tahot, koska jos tällaiset lähe- suhteet eivät toimi, niin mikään ei toimi. Kun katsotaan kotouttamista, tällä hetkellä noin 80 prosenttia syyrialaistulijoista ei ole töissä. Tämä liittyy ammattipätevyyksiin ja kielitaitoon. Economist-lehti toi esille EU-ssa olevia esteitä tälle. Toiset olivat löytäneet käytännön ratkaisuja. Joskus näitä ihmisiä saatiin korkeammin koulutettuihin ja paremmin palkattuihin töihin. Meidän pitäisi toimia tässä asiassa. Economist-lehti katsoo tätä tilannetta taloudelliselta kannalta ja katsoo, miten jäsenvaltiot voisivat hyötyä tulijoista. Kun katsotaan yksilön arvokkuutta, sitä kautta voidaan suhtautua uusiin tulijoihin myönteisemmin. EUn eri alueilla on erilaisia humanitaarisia ja muita käytänteitä. Kävin Atenan ulkopuolella Kreikassa – turvapaikkakeskuksessa ja viranomaiset tunnustivat, että tuo oli hyvin toimiva keskus, koska se oli lähellä pääkaupunkia. Oli silti hienoa nähdä, miten paikalliset viranomaiset ja ihmiset ja kansalaisjärjestöt pyrkivät tekemään pakolaisten elämästä arvokasta ja antamaan heille toivoa. Monissa muissakin jäsenvaltioissa tavalliset ihmiset ovat auttaneet uusia tulijoita – kaupungeissa ja kylissä. Vain luomalla tällaisia sosiaalisia yhteyksiä, tarjoamalla elintarvikkeita, urheilu tai muunlaista toimintaa lapsille, niin vain tätä kautta voidaan saada yhteiskunta toimimaan kaikkien hyödyksi. Emme voi toimia näissä asioissa myöskään romanttisesti tai tunteen perusteella. Emme voi aina olettaa ihmisten toimivan niin kuin me toivomme tai toisinpäin, vaan tässä voi syntyä erilaisia skismatilanteita. Tarvitaan rohkeaa poliittista johtajuutta, jotta saadaan kestävä rakenne, jolla puuttua näihin haasteisiin. Eikä tässä voida toimia myöskään yksin, vaan kaikissa jäsenvaltioissa, pienissä tai suurissa, liberaaleissa tai vähemmän liberaaleissa – valtioissa on yksilöitä ja erilaisia tahoja, jotka ovat valmiita siihen, että luodaan oikeudenmukainen ja inhimillinen järjestelmä, jolla autetaan niitä ihmisiä, joilla ei ole ollut onni syntyä Euroopan unioniin. Kiitos. Euh, paljon kiitoksia Emilio Riley tästä tiedon annosta haluaisi muistuttaa, joka halusi muistuttaa humanitaarista todellisuuksista. Nyt haluaisin Bruegelin äh, yliopistolle antaa mahdollisuuden esitellä Euroopan unionin toimintaa äh, maahanmuuton turvapaikanhaun alalla. Tämä on äh, tätä kuulemista varten tehty tutkimus, joka on teille sähköisessä muodossa toimitettu. Professori Teresa Wolf, teillä on puheenvuoro. Maksimissaan 15 minuuttia, olkaa hyvät. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. In English and um, would start by thanking um, the European Parliament for... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Meitä on pyydetty tekemään tämä tutkimus Euroopan unionin rahastojen käytöstä maahanmuuttoalalla. Minä aloitan omalta osaltani, olen Gunnar Wolf, ja sitten Soldarvassa kollegani äh, puhuu tutkimuksen tuloksista. Aivan aluksi haluaisin onnitella parlamenttia siitä, että se käy tätä keskustelua, sillä tämä on hyvin konkreettinen tapa ratkoa monimutkaista haastetta, joka on kansalaisten huolien etu nenässä Euroopan unionissa monien mie- mielipidetiedusteluiden mukaan. Toinen asia, jonka haluaisin todeta, on se, että tämä kysymys maahanmuutto Euroopan unioniin ei ole kysymys, joka tulee häviämään minnekään päinvastoin. Tämä on asia, joka todennäköisesti tulee säilymään hyvin tärkeänä aiheena ja erittäin lähellä eurooppalaisia kansalaisia tulevina vuosikymmeninä. Tähän syyt ovat selkeät. Me tiedämme, mikä ajaa maahanmuuttoa. Me tiedämme, että meillä on hyvin vahvoja taloudellisia ja demografisia maahanmuuttoa ajavia moottoreita, mutta luonnollisesti myöskin sota- ja ihmisoikeus tilanne vaikuttavat tähän. Jos tarkastelette taloutta ja sen perusilmiöitä, meidän naapurimantereemme Afrikka on sellainen, jolla väestörakenteelliset paineet tulevat hyvin suuresti kasvamaan mantereen väestö tulee yhdestä kahteen miljardiin E, kaksinkertaistumaan tulevien 30 vuoden aikana arvioiden mukaan. Meillä Euroopassa on ajatuksia siitä, kuinka haluamme kehittää Afrikkaa ja puuttua maahanmuuttoon, mutta todellisuus on se, että kun tuloksellisuus kasvaa Afrikassa, maahanmuutto tulee kasvamaan aluksi eikä vähenemään. Ihmisillä tulee olemaan enemmän mahdollisuuksia lähteä maasta. Me Siis olemme sitä mieltä, että todennäköisesti maahan muutto tulee kasvamaan. Meitä on pyydetty analysoimaan konkreettisemmin tilannetta. Analysoimaan konkreettisemmin sitä, mitä Euroopan unioni tekee tällä hetkellä ja antamaan analyysin Euroopan unionin Äh, maahanmuutto, integraatio- ja turvapaikanhakualojen rahastojen toiminnasta. Aivan aluksi täytyy todeta, että tämä ei ole mikään tilintarkastusharjoitus tai pyrkimys sellaiseen. Ei ole pyrkimys tarkastella sitä, käytetäänkö rahat hyvin, vaan tarkoitus on antaa yleiskatsaus akateemisesta näkökulmasta ja myöskin niin, että meillä ei ole pääsyä luottamukselliseen tietoon. Me halusimme tarjota myöskin suosituksia siitä, kuinka näiden käyttöä voitaisiin parantaa. Analyysimme perustuu julkisesti saatavilla olevaan tietoon, tiettyjen sidosryhmien sisällä tehtyihin haastatteluihin. Me olemme sekä Euroopan toimielimissä haastatelleet ihmisiä, että eurooppalaisissa virastoissa, kuten Frontexissa ja Amifissa, ja myöskin komissiota lähellä olevia toimijoita ja kansallisia toimijoita, kuten eh, Espanjan ja Italian ministeriöitä. Me olemme myöskin tarkastelleet eh, kansalaisjärjestöjä, sillä monissa tilanteissa kansalaisjärjestöt ovat näiden Euroopan unionin rahastojen tukien loppusuojan saajia ja me halusimme kuulla heitä ja saada heidän näkemyksensä näiden varojen käyttöön saamisesta. Mainitsin teille maahanmuuttolukuja, niitä lukuja nykyisistä maahantulijoista ja te näette, että vuosina 2015 ja 2016 nämä luvut kasvavat hyvin suureksi siksi, että maahan tulevien turvapaikanhakijoiden määrä nousi Syyrian kriisin myötä. Mutta yleisesti ottaen, jos tarkastelette lukuja, näette, että turvapaikka ei useinkaan ole pääsyy lähteä Euroopan unioniin. Päinvastoin vuonna 2014 taloudellisista syistä tai muista syistä kuin turvapaikkaa hakien saapuvien ihmisten määrä oli huomattavasti suurempi kuin niiden määrä, jotka tulivat hakemaan turvapaikkaa. Luvut ovat laskeneet eh, vuoden 2015 ja 2016 kriisin jälkeen, mutta ne ovat yhä merkittävästi korkeammalla tasolla kuin ennen tätä kautta, ja ne heijastelevat eh, näitä trendejä, joista puhuin aikaisemmin. Luvut ovat myöskin melko merkittäviä, jos niitä verrataan Euroopan unionin sisäiseen muuttoon. Tämähän on aivan eri asia, sillä on aivan erilaisia seurauksia. Euroopan unionin sisäinen muuttoliike on tämä vihreä viiva kaaviossa. Euroopan unionin kansalaiset paluumuutto ei ole tähän luettu mukaan, eli pois lukien maan omat kansalaiset, jotka palaavat. Ja kun näette, tämä Toinen linja on hiukan matalampi taso. Se edustaa Euroopan unionin ulkopuolelta saapuvien määrää. Annan kohta kollegani Delvasille puheenvuoron, mutta tarkastelemme nykytilannetta ensin. Tällä hetkellä maahanmuuttoon osoitetut menot ovat kasvaneet melkoisen merkittävästi tämän monivuotoisen rahoituskehyksen aikana. Alkuperäinen osio oli 8,4 miljardia ja tämä on kasvanut nyt 0,8 prosenttia. No, noista 0,8 prosentista 1,3 prosenttiin monivuotoisrahoituskehyksessä. Tämä on siis melko pieni osio, mutta on kasvanut melko merkittävästi. Tämä luku kattaa vain ne menokohdat, jotka aivan selvästi liittyvät maahanmuuttokysymyksiin – muu Euroopan unionin kulutus, sosiaaliset menot saattavat koskettaa maahanmuuttajia, mutta ei ole mahdollista analysoida heidän osiotaan erillään, sillä me emme tiedä, mikä määrä tästä rahasta menee Euroopan unionin kansalaisille ja mikä maahanmuuttajien eduksi. Nyt annan puheenvuoron kollegalle. Olkaa hyvä. The allocation uh, of funds me katselimme varojen jakoa maiden välillä ja tehtävien välillä. Ja se, mitä me näimme, oli, että suurimmat rahasto, AMIF-rahasto, maahanmuuttoturvapaikka ja kotouttamisrahasto sekä turvapaikkarahasto, ne liittyivät siihen, kuinka paljon on ulkomaisia ihmisiä väestön keskuudessa ja teimme tästä analyysin ja katsoimme, miten tämä on muuttunut. Ja löysimme suuria muutoksia, huomattavia muutoksia. Ja perus tuen lisäksi näitä tukia oli jossain määrin lisätty, mutta jakoa vain oli aika sama. Iso-Britannia saa kaikkein eniten varoja, Miksi? Sillä ei kuitenkaan ole viime vuosina ollut sitä suurinta painetta. Päinvastoin Saksa sai paljon vähemmän varoja kuin ottaa huomioon, kuinka paljon ihmisiä sinne tuli. Italia, aivan oikein. Haluaisin myös painottaa, että Italia ja Kreikka saivat suurimman osan tästä hätäapurahoituksesta joka ei perustu millekään muodolliselle avaimelle, vaan sisäisille päätöksille. Joten nämä maat saivat puolet tästä hätäapurahoituksesta. Mutta perusrahoitussa jakoavain on vanhentunut, se pitäisi tarkistaa. Ja onkin ehdotettu, että seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ei käytettäisi vanhaa tietoa, vaan että tämä olisi tämä avain sellainen, että, että se on tavallaan joustava, muuttuva, koska se voi muuttua maakohtaisesti koska tahansa. Sitten tässä on tehtävien kesken jaettu. Kreikka käyttää suurimman osan AMIF-rahoistaan turvapaikkoihin ja Portugal suurimman osan integraation ja Iso-Britanni ja palauttamisiin. Mailla täytyy olla tietenkin joustoa siinä, kuinka ne allokoivat näitä varoja, mutta koskapa nämä varat palvelevat sisäisiä tavoitteita, niin pitäisi kyllä miettiä, millä tavalla näitä varoja jaetaan tehtävien kesken. Seuraava osuus on täytäntöönpanu, josta meidän täytyy sanoa, että tästä ei ole kunnollista tietoa. Me käytämme niin paljon aikaa siihen, että luemme erilaisia eurooppalaisia asiakirjoja ja, ja toimeenpanoja ynnä muita, ja meillä on erittäin hankalaa saada edes informaatiota. Tämä ei ole vain meidän johtopäätöksemme. Sen jälkeen, kun me päätimme tutkimuksemme, UNHCR sai myös päätöksen AMIFin keskittyvän tutkimuksensa, jossa todettiin, että täytäntöönpano josta on liian vähän tietoa. Mutta me keräsimme 28 maasta EU-sta tietoja, joka osoittaa kuinka paljon sitoumuksista äh, vuosina 2014-2017 on maksettu. Ja kuten te näette, kolme kaikkein tärkeintä rahastoa, te niitä näette, 6,2 miljardia euroa sitoumuksia ja vain 2,6 miljardia euroa maksettu, joten puolet ja komission asiakirjassa sanottiin, että nämä maksut eivät suoraan heijastele täytäntöönpanoa, joten nämä numerot selkeästi osoittavat, että vain 40 prosenttia maksusitoumuksista on maksettu ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Tämä on järkyttävää. Ja sen vuoksi myös täytäntöönpano on jälkijunassa. Joten näitä rahoja miten niitä käytetään, rahastoja käytetään. Ensinnäkin on pitkiä haastatteluita ja keskusteluita osapuolten kanssa. Ja tämä on tässä kiteytetty kuuteen viestiin. Ensinnäkin hyvin monet sidosryhmät yrittävät tehdä mahdollisimman paljon, maksimin joissain maissa niillä ei ole ollut hallinnollista kapasiteettia, kuten esimerkiksi Kreikassa. Ja näissä maissa varsinkin EUn varoin on autettu perustamaan näitä välineitä. Tämä oli hyvin positiivinen merkki, mutta muut asiat olivat sitten negatiivisempia. Ensinnäkin äh, sidosryhmien määrä. Hyvin monet sidosryhmät toivat esiin ongelmia. On hyvin vaikea joustavasti lisätä virastojen rahoitusta ja sen lisäksi aikataulut eivät ole soveliaita virastoille. Varainhoitoasetukset olivat liian hankalia hätätilanteissa ja sidosryhmien määrä ovat, tai siis hyvin monet sidosryhmät ovat osoittaneet tai kertoneet, että hallinnolliset säännöt estävät täytäntöönpanoa. Koordinaatio on hyvin tärkeä asia. Monissa haastatteluissa kävi ilmi, että koordinaatio ei ole riittävää. Joissain koordinaatiotapahtumissa on keskitytty vain teknisiin asioihin, mutta koordinaation puute oli yksi avaintekijöistä ja se estää myös jakamasta parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken. Numero neljä. Valtava maahanmuuton määrä asetti myös valtavan paineen henkilökuntien harteille, samoin kuin tietyille virastoille, mikä nyt on luonnollisesti ihan selvä on hieman epäselvää kuitenkin nämä eri eri eh, rahastot ja varat, miten ne suhtautuvat eh, ovat suhteessa toisiinsa, mitä päällekkäisyyksiä on, mitä rajoituksia on. Eli tässä tarvitaan todellakin parannusta. Ja sitten vielä lopuksi, hyvin monissa haastatteluissa kävi ilmi, että enemmän rahaa olisi tarpeen. Toinen lähde, tietolähde, jota me käytimme, oli tällainen ö, eh, kansalaisjärjestö, järjestöjen tutkimus, kyselytutkimus noin kymmenessä muodossa. Tässä esitetään koko joukko kysymyksiä. Ikävä kyllä minun aikani tässä nyt loppuu, joten haluaisin vain sanoa, että jos verrataan kahta tärkeintä eurooppalaista rahastoa, AMIF-rahastoa ja sisäisen turvallisuuden rahastoa ISF, niin molemmat, molempia pidettiin huomattavasti byrokraattisempana kuin ei e, EU -rahast, muita EU-rahastoja. Eli tässä tarvittaisiin hyvin paljon e, yksinkertaistamista. Hyppään tässä muutaman kuvan ylitse, jotta voin esitellä teille vielä suositukset. Ensinnäkin jakoavain, sitä pitäisi muuttaa sellaiseksi, että sitä ajantasaistetaan vuosittain. Ja toinen, koska kaikkein suurin lisäarvo eurooppalaisessa rahoituksessa on nimenomaan koordinointi rajat ylittävissä toimissa sekä hätäavussa, niin ehdotimme, että lisättäisiin hätäapu, tukea ja joustavuutta. Komissio teki ehdotuksen toinen toukokuuta ja siinä todellakin parannettiin budjetin joustavuutta. AMIF-rahastoista osoitin jo teille, miten hyvin eri lailla sitä käytetään eri tarkoituksiin ja tässä olisi tarpeen saada tiettyjä suosituksia. Ja me voimme ymmärtää, miten asiat kehittyvät vain, jos me saamme ja ymmärrämme hyvää tietoa ja että me saamme hyviä tietoja ja informaatiota rahoituksesta. Sitten numero viisi. Jokainen, jokaisen jäsenvaltion täytyy ylläpitää nettisivustoa ja julkaista uusimmat äh, versiot kansallisista AMIF-ohjelmistaan. Tässä oli hyvin paljon todella suuria puutteita. Sen lisäksi on paljon muitakin rahastoja, jotka äh, rahoittavat maahanmuuttoa mutta ikävä kyllä näistäkään ei ollut tietoa. Joten me tarvitsemme enemmän selkeyttä tähän tietoon. Numero seitsemän. Mainitsin jo sen, että rahoitusasetus usein saattaa estää varojen joustavaa käyttöä, eli tätä pitäisi miettiä. Numero kahdeksan, koordinaatiota pitäisi parantaa huomattavasti. Ja numero yhdeksän, EUn henkilökunnan määrää pitäisi lisätä nimenomaan niissä yksiköissä, jotka kohtaavat eniten paineita. Numero 10. Pitäisi lisätä äh, rahoitusta maahanmuutolle seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Numero 11. Äh, EUn eri rahastojen tavoitteita pitäisi selkeyttää ja niiden päällekkäisyyksiä pitäisi vähentää. Ja sitten lopuksi vielä kansalaisjärjestöt, äh, antoivat myös hyvin paljon vastauksia tässä kyselytutkimuksessa, kuten esimerkiksi jotkut niistä sanoivat, että joskus suuret kansalaisjärjestöt saavat äh, raha-apua ja kuitenkaan näillä suurilla äh, järjestäytyneillä kansalaisjärjestöillä ei ole suoraa yhteyttä sinne paikan päälle. Ja usein pienet kansalaisjärjestöt äh, toimivat siellä paikan päällä paremmin ja niitä ei kuitenkaan huomioida. Monet kansalaisjärjestöt ehdottivat myös enemmän suoraa EUn rahoitusta, varsinkin niissä jäsenvaltioissa, joissa on huonosti kehittyneet kotouttamisohjelmat tai jotka ovat, suhtautuvat kielteisesti ja vastenhakoisesti EUn tavoitteisiin. Kiitos. Thank you uh, both to Professor Darvas and Dr. Wolf. Paljon kiitoksia professori Darvas ja Wolf. Tämä oli hyvin mielenkiintoista. Oli hienoa nähdä nämä tiedot näin yhdistettynä. Tiedän, että teillä on paljon kysymyksiä meillä. On hiukan myöhemmin esityslistalla aikaa kysymysten esittämiselle. Voitte esittää Brokelin tutkimuksesta aika kysymyksiä, mutta nyt eh, Home pääosassa tulee esittelemään nykyistä Euroopan unionin maahanmuuttoon suunnattavan rahoituksen lainsäädäntöä. Eli olkaapa hyvät. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti puheenjohtajille ja kiitos mahdollisuudesta saada puhua täällä tänään. Tämän kuulemisen ajoitus on todella oikea-aikainen. Nyt ollaan valmistelemassa AMIFin ja ISF-rahaston jatkoa. Ehdotus tulee kesäkuun alussa, joten nyt on todella hyvä aika kertoa komission kannasta tähän aiheeseen. Meillä on kovasti suosituksia ja voimme sanoa, että omissa me olemme tulleet samankaltaisiin lopputuloksiin ja pyrimme niihin puuttumaan. Mutta kun katsotaan nykytilannetta, voidaan sanoa, että EU ja komissio pyrkivät laajan ja kattavan maahanmuuttojärjestelmään. Meidän pitää pystyä kestämään tulevat kriisit ja pitää myös osoittaa yhteisvastuullisuutta ja vastuullisuutta. Afrikkaa kohtaan pitää olla solidaarisia, pitää puuttua maahanmuuton perimmäisiin syihin ja katsoa pidemmän aikavälin toimia. Rahoitus ja erilaiset lainsäädäntövälineet toimivat tässä tällä alalla ja AMIF ja sisäisen turvallisuuden rahasto toimivat tässä laajasti. AMIF tukee erilaisia maahanmuuton hallinnoinnin toimia, kuten esimerkiksi sisäisten siirtojen järjestelmää ja uudelleen sijoittamisia ja myös palauttamisoperaatioita kolmansiin maihin muun muassa. ISFssä on äh, ISFn poliisi ja toisaalta sitten äh, rajavalvonta ja viisumipuoli. Tässä tuetaan poliisia ja pyritään torjumaan vakavaa järjestäytynyttä rajat ylittävää rikollisuutta. Näin, että tämä on nyt niin pienellä brändillä, että tästä ei kukaan, itsekään en saa tästä selvää, mutta kuten jo sanottiin, nykyinen kahden rahaston kirekuori on saanut viimeisen kahden vuoden aikana kovastikin lisärahoitusta ja tämä kokonaisrahoitus on vuoden 2017 lopussa ollut 10,8 miljardia. Miten varoja käytetään? No lyhyesti. Meillä on kolme tapaa hallinnoida tätä. Ensinnäkin yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoidut varat, toisaalta sitten suora hallinnointi jossa komissio antaa EUn toimin erilaisia apurahoja ja sitten epäsuora hallinnointi, jossa mukana on erilaisia kansainvälisiä järjestöjä ja toimitaan sopimuksiin komission kanssa. Vuonna 2017 tarkastelemme AMIFin ja ISFn kolmea toimintavuotta. Ja jatkoa ajatellen tehdyssä ehdotuksessa on katsottu myös AMIFin ja ISFn siirtymävaihetta. Ja olemme havainneet samankaltaisia asioita kuin te omassa tutkimuksessanne. Näillä rahastoilla voidaan merkittävällä tavalla puuttua hankaliin tilanteisiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, kun halutaan parantaa kapasiteettia. Tällä on ollut viime vuosina merkittävä rooli turvapaikkajärjestelmässä ja jäsenvaltioiden kapasiteetin parantamisessa ja myös siinä, että turvapaikanhakijoiden tilanne hakuhetkellä sen jälkeen on ollut parempi. Ja tämä pätee erityisesti yksin matkustaviin alaikäisiin. Voidaan siis sanoa, että rahastot pääsevät tavoitteeseensa ja se myös saavuttaa ne tahot, joihin sen tarkoitettu. Jos katsotaan sitten Amishin kansallisia ohjelmia, tätä kautta on tuettu yli miljoonaa turvapaikanhakijaa ja heistä yli 160 000 oli haavoittuvassa osassa tai oli alaikäisiä. ja kansallista kapasiteettia voitiin nelinkertaistaa vuoteen 2014 verrattuna. Yli 21 000 henkilöä koulutettiin toimimaan käsittelijänä ja muissa toimissa tässä järjestelmässä. Sitten kotouttaminen, se on myös tärkeä haara. 3,5 5 miljoonaa EU-maissa olevaa turvapaikanhakijaa on saanut tätä kautta apua. Meillä on ollut yli 4800 erilaista EU-varoin rahoitettua toimea tällä alalla. Tällä on voitu vaikuttaa myös palauttamisoperaatioihin. Lähes 127 000 ihmistä palautettiin ja heistä suurin osa palasi vapaaehtoisesti. Kuten aikaisemmin todettiin, kansallisten ohjelmien yksi hankala kohta on se, että ne ovat hyvin hitaita rahoituksen käytössä. Tämä pitää paikkansa, mutta toisaalta sitten ei pidä paikkansa, kun rahoitus aloitetaan. Suunnitteluun menee aika kauan. Pitää ottaa käyttöön uusia toimia. Kenties järjestää tarjouskilpailu tai apuraha menettely, ja koska kyseessä ovat verovarat, meidän täytyy noudattaa varainhoitoasetuksia ja toimia tilivelvollisesti. Katsottava, on katsottava kansallisia sääntöjä ja siksi joskus rahojen käyttö kansallisella tasolla onnistuu vasta vuosia myöhemmin. Usein harjoitetaan ennakkorahoitusta ja vasta kun hanke päättyy, maksetaan lopullinen rahoitusosuus. Ja tämä selittää hieman tätä Bruegel-tutkimusta siitä, että 2018, ja tässä oli siis vuoden 2017 luvut, niin maksujen käyttö on ollut vain 30-35 prosenttia, mutta se on tässä vaiheessa aivan normaali luku. Ja nyt olemme saattamassa päätökseen sitä, mitä jäsenvaltiot ovat lähettäneet vuonna 2017, ja maksu pyynnöt ovat lisääntyneet valtavasti ja tämä johtaa myös suurempiin maksuihin meidän puoleltamme. Me seuraamme säännöllisesti sitä, miten jäsenvaltiot käyttävät varoja. Komissio hyväksyy kansalliset ohjelmat ja samoin niihin tehdyt muutokset. Haluamme, että jäsenvaltiot käyttävät EUn antamia määrärahoja parhaalla mahdollisella tavalla ja väliarvioinnissa todella katsotaan, missä rahaa tarvittaisiin lisää, missä sitä on jopa liikaa. Joskus varoja ei ole käytetty oikealla tavalla ja silloin pyritään kohdentamaan varoja sitten sinne, mistä niistä saadaan paras lisäarvo EUlle ja sen kansalaisille. Todettiin myös, että sisäisen turvallisuuden rahasto on helpompi kuin AMIF – kun katsotaan näitä kahta, niin toisaalta AMIF on hyvin uusi rahasto. Se on luotu vasta vuonna 2013. Se on ollut käytössä vuodesta 2014, kun taas toinen on hyvin pitkäkestoinen ja tässä tästä otetaan opiksi, kun valmistellaan tulevia toimia ja pyrimme mukauttamaan näitä mahdollisimman hyvin. Ja sitten mitä rahoitamme? Meillä on siis jaettua hallinnointia jäsenvaltioiden kanssa ja suoraa hallinnointia komission toimesta. Ja vuosina 2014-2017 olemme antaneet EUn toimiin 243 miljoonaa euroa. Ja tämä summa nousi vuoden 2014 12 miljoonasta viime vuoden 243 miljoonan. Tässä kyseessä ovat 90 tointa maahanmuutossa ja kotouttamisessa. Usein kyseessä ovat apurahat tai tietyt pyynnöt, joita tekevät kansainväliset järjestöt, kuten IOM, UNHCR, ECRE ja niin edelleen. Meillä on myös maahanmuuttoverkosto, jolla on oma määrärahoituksensa, ja komissio julkaisee joka vuosi tähän liittyvät määrät. Käytämme myös EUn hätätoimia. Näin tehtiin erityisesti kriisin aikana, ja kyseessä on rahoitusväline, jolla voidaan joustavasti tarjota hätätukea tietyin ehdoin – Usein kyseessä on apuraha, joka annetaan jäsenvaltiolle. Ja viimeisen kolmen vuoden aikana tähän on käytetty 973 miljoonaa. Eniten tästä hätärahoituksesta on hyötynyt Kreikka, tämä maa on sellainen, että sen kanssa tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä. Meillä on rahoitussuunnitelma Kreikan viranomaisten kanssa ja keskustelemme suunnitelmasta kerran kuukaudessa ja sitä myös viranomaistaholla valvotaan hyvin tarkkaan. Ja vuoden 2014 jälkeen Kreikka on saanut hätäapua 196 miljoonaa euroa suoraan Kreikan viranomaisille – erityisesti järjestelykeskusten järjestämiseen ja kapasiteetin lisäämiseen, esimerkiksi maahanmuuttajien terveydenhuoltoon, mutta 80 miljoonaa on annettu delegoidusti UNHCRn kautta vastaanottokeskusten rahoittamiseksi vuoden 2016 jälkeen. Italia ja Bulgaria ovat myös hyötyneet hätäavusta, Italia 190 miljoonaa ja Bulgaria noin 170 miljoonaa. Eli annetaan erilaisia tukipalveluita, kuten tulkkausta ja kääntämistä, juridisia palveluita, haavoittuvassa asemassa olevien tukea, tuetaan henkilöitä, joilla on erityisiä majoitustarpeita, annetaan sosiaaliturvatukea ja autetaan myös palauttamisoperaatioissa, tuetaan kuljetuksessa ja infrastruktuurissa muun muassa. Tätä todella tarvittiin kriisin aikana rahoitusvälineenä ja siitä on ollut kovastikin hyötyä. Emme haluaisi kuitenkaan käyttää hätä rahoitusta jatkuvasti, koska aivan kuten nimi sanoo, se on kohdennettu tiettyihin hätätilanteisiin. Ja haluaisimme parantaa kapasiteettiamme niin, että rahoitusta voitaisiin käsitellä hyvin rakenteellisesti kansallisten ohjelmien ja jaetun hallinnoinnin kautta. Ja vielä lopuksi mainitsisin, että meillä on tietysti myös virastot, jotka tukevat EUn työtä muuttoliikkeessä osasta niistä voimme puhua jatkossa lisää, ja ne ovat siis myös rahoitusmahdollisuuksiamme. Kaiken kaikkiaan AMIFin ja ISFn ja niihin liittyvien komission välineiden avulla maahanmuutossa ja kotouttamisessa meillä on lukuisia mahdollisuuksia toimia, mutta emme pysty tähän kaikkeen yksin omillamme, vaan näin täydennetään sitä, mitä myös kansallisista budjeteista on tarjottava. Viimeisen kahden vuoden tai kolmen vuoden aikana kriisin aikana pystyimme pureutumaan hankaliin, hankaliin tilanteisiin ja huomasimme, että budjetista on tukea, se on joustava ja nyt on todella aika ottaa opiksi, kun katsotaan tulevia monimuotoisia rahoituskehyksiä. Kiitos. Merci, madame, pour, euh, pour cet éclairage. Paljon kiitoksia näistä selvennyksistä. Näin olemme saaneet lisätietoa puheenvuorojemme kautta ja siirrymme ensimmäiseen paneelikeskusteluun. Minä johdan sitä Claude Moraisin kanssa yhdessä. Ensimmäinen paneelimme käsittelee varojen kohdentamista aina niiden toimeenpanoon asti. Ja maahanmuutto- ja turvapaikan haku rahaston toimintaa, eli keskitymme nyt tähän ensimmäiseen budjettisykliin, joka tekee mahdolliseksi maahanmuuton ja turvapaikan alan rahoitusta seurata aivan poliittisten prioriteettien määrittelystä asti siihen hetkeen, kun talousarvio osuuksia myönnetään. Ja sitten aivan tämän toimeenpanon loppuun asti. Ja tässä yhteydessä meillä on mahdollisuus maahanmuuttoalan asiantuntijoita kuunnella, mutta ensin annan Claude Moraisille kollegalleni niin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Excellent panelists. Uh, Kiitoksia Jean. Meillä on erittäin hienot panelistit tätä keskustelua varten. Me aloitamme ähm, Ateenan äh, pormestarista Georgios Kaminiksesta, joka puhuu omasta puolestaan, mutta myöskin ähm, maahanmuuttajien pakolaisten mukaanoton kumppanuuden puolesta. Ja tämän lisäksi haluaisin Frontexin johtajan Fabres Legerin toivottaa tervetulleeksi. Tämän lisäksi meillä on Jean-Pierre Cheberi EASosta, joka on viestintä- ja sidosryhmäjohtaja, ja Josephine Liebel, European Council of Refugees and Exiles ja tohtori Lilian Zurdi Oxfordin yliopistosta. Tiedän, että jäsenet haluavat erityisiä kysymyksiä esittää. Sehän oli tämän päivän kuulemisen tarkoituskin, mutta pyytäisin, että kaikki pitäytyisivät maksimissaan kahdeksassa minuutissa, sillä tiedän, että teillä on myös kysymyksiä. Jäsenillämme on kysymyksiä teille. Nyt haluaisin eh, Ateenan pormestarin Georgios Kameniksen toivottaa tervetulleeksi. Olkaa hyvä. Proedriton. Kiitos puheenjohtajat. Haluan kiittää teitä kaikkia teidän kutsustanne tähän yhteiseen kuulemiseen ja kiitän siitä, että saan mahdollisuuden tulla tänne puhumaan hyvin vakavasta asiasta. 2015-2016 Sadat tuhannet pakolaiset ovat kulkeneet Kreikan kautta. Ja tämä johti eh, äkilliseen hätätilanteeseen. Meidän piti reagoida nopeasti, tehdä suunnitelma ja löytää siihen varat. Nyt kaksi ja puoli vuotta myöhemmin minun täytyy, ja voinkin sanoa teille, että Ateena ei ei olisi kyennyt hoitamaan tätä asiaa näinkin hyvin ilman kumppaneita ja ilman sitä, että se olisi saanut äh, EUlta varoja. Me, meillä on erilaisia ohjelmia ja äh, Ateenassa on maahanmuuton alalla nyt sitten hallinnoitu 20, yli 20 miljoonaa euroa. Me olemme saaneet äh, hyvät elinolosuhteet pakolaisille. Me halus, olemme koordinoineet yli 70 kansalaisjärjestön toimintaa. Ja meillä on myös uusia innovatiivisia ohjelmia yhteiskuntaan integrointiin ja tämä ilman mitään valtion tukea. Eli kriisin alusta alkaen olemme yrittäneet löytää varoja ihan mistä tahansa. Ja Atenahan oli ensimmäinen kreikkalainen kaupunki, joka sai valoja, varoja humanitaarisen avun ohjelmasta YKlta, UNHCRltä. Ja sen jälkeen tämä sitten on levinnyt koko maahan, mikä on ollut erittäin tärkeää kriisin hallinnoimiseksi. Ja olemmekin onnistuneet eh, järjestämään kol 300 jär, eh, asuntoa, yli 40 ihmistä on saanut yöpymispaikan, mutta eh, kaupunkien organisoinnit ovat äh, olleet hyvin erilaisia sen vuoksi näiden ohjelmien täytäntöönpanossa on ollut äh, viivästymistä. Olemme myös äh, kehittäneet sosiaalirahaston kautta pakolaiskeskuksia. Osallistumme myös Urban Innovative Actions-ohjelmaan, samoin kuin muihin vastaaviin ohjelmiin, jotka liittyvät sosiaaliseen integroimiseen. Eli olemme saaneet rahoitusta tähän sen vuoksi, että esimerkiksi tällä ohjelmalla oli ainoastaan tavoitteena kaupungit. Sitten ottaisin esiin muutaman asian vielä. Miksi? No, se mitä kaupungit ovat kokeneet tässä rahoituksessa on teidänkin tärkeää tietää. Meillä on tällainen keskus, jossa koordinoidaan yli 75 kansalaisjärjestön toimintaa ja tätä kautta olemme saaneet myös hyvin paljon informaatiota myös integraatiosta. Näillä, nämä molemmat ohjelmat on hyvin suunniteltu ja olemme saaneet hyviä ehdotuksia ja olemme esittäneet niitä eteenpäin. Ikävä kyllä vastuuministeriössä äh, oli hyvin paljon byrokratiaa ja, ja esteitä. Ja äh, oli hyvin vaikea täytäntöönpana toteuttaa näitä ohjelmia. Mutta joka tapauksessa tänä päivänä nämä ohjelmat ovat kuitenkin kaikkein äh, menestyksekkäimpiä. Ja täytyy myös muistaa, että yksityiseltä taholta tulevalla rahoitus loppuu aina joskus. Tänä päivänä haluaisin puhua myös maahanmuuttajien ja pakolaisten integroinnista. Me pidämme hyvänä EUn tukea ja me haluamme tehdä yhteistyötä ja sitä kautta vielä tehokka- toimia vielä tehokkaampi. Eli me olemme tehneet hyvää työtä kumppanuuden ja EUn agendan kautta viimeisen kahden vuoden aikana. Tavoitteena on se, että tässä voidaan tehdä tätä työtä yhdessä ja huomioida myös esimerkiksi nykyisen ja tulevan monivuotisen rahoituskehyksen. Tärkeää on myös miettiä yhdessä näitä ohjelmia ja myös jäsenvaltioissa kaikilla tasoilla ja tahoilla pitää miettiä ja keskustella näistä ohjelmista. Suurimmat ongelmat ovat nimenomaan siinä, että kun suunnitellaan näiden varojen käyttöönottamista, niin tämä suunnittelu on alueilla ja valtioilla, kaupungeilla ei ole mitään sanottavaa. Ja jossain jäsenvaltioissa alue ja paikallishallintoa ei edes tunnusteta kumppaniksi. Ja tämä täytyisi huo- järjestää sillä tavalla, että myös paikallisviranomaiset äh, voisivat osallistua niin, että hallitukset, paikallis- ja alueviranomaiset voisivat yhdessä toimia ja että sitten voitaisiin hyvin käyttää eri rahastojen tukia äh, niin, että ei tulisi päällekkäisyyksiä, vaan täydennettäisiin toisiaan. Ja sitten on ollut ongelmia suunnitelmissa ja se, että nimenomaan kaupungit eivät ole saaneet käyttöönsä näitä varoja. Esimerkiksi Atenassa näin. Kaupungit tarvitsevat joustavuutta varojen käytössä ja se näkyy hyvin selkeästi tässä äh, pakolaiskriisissä 2015-2016. Mutta olemme nähneet ihan saman asan, asian suurissa katastrofeissa, luonnonkatastrofeissa, ilmastokatastrofeissa ja niin edelleen. Kysymys on siis siitä, että meidän pitäisi saada, kaupunkien pitäisi saada suora pääsy näihin varoihin, esimerkiksi AMIF-rahastoon. Tässä mietinnössä on erittäin hyviä suosituksia siitä, että perustettaisiin tällais, tällainen pilottiprojekti tällaisia asioita varten. Mä teemme yhteistyötä ja EUn täytyisi huomioida nämä kehityskulut ja luoda tarvittavat rahoitusvälineet. Tässä mietinnössä otetaan esiin myös äh, se, että voitaisiin ottaa tällaisia eri, niin kuin sekoittaa erilaisia äh, rahoitusmuotoja. Esimerkiksi yritysmaailmasta voitaisiin saada äh, rahoitusta ja myös investointipankista lainoja ja niin edelleen. Me haluaisimme voida osallistua kaikilla tasoilla ja sen vuoksi tarvitsemme myös teknisiä tukiohjelmia niin, että myös pienemmillä kaupungeilla olisi mahdollisuus osallistua, koska niillä ei välttämättä muuten ole äh, tarvittavaa tietotaitoa EUn varojen käytöstä ja anomisesta ja niin edelleen. On erittäin tärkeää, että me teemme yhteistyötä ja sit me itse asiassa emme niinkään tarvitse enemmän rahaa. Me tarvitsemme tehokkaampaa rahoitussuunnittelua ja käyttöä. Tällainen urbaani agenda olisi hyvin tärkeä. Ja siinä täytyisi huomioida pienet kaupungit ja pääkaupungit, jotka ovat yhä uudelleen osoittaneet, että niillä on mahdollisuus vastata näihin suuriin haasteisiin tehokkaalla tavalla. Ja on hyvä, että tätä viestiä viedään edelleen koko Eurooppaan. Ajattelen tässä presidentti Macronin ehdotusta siitä, että perustettaisiin eurooppalainen ohjelma paikallishallintojen tukemiseksi niissä paikoissa, missä tämän paik- alueet ottavat vastaan pakolaisia. Ja mehän näemme, että maahanmuuttovirrat lisääntyvät ja sen lisäksi on sekundäärisiä, li, sekundääristä liikehdintää. Sen vuoksi me tarvitsemme eurooppalaista politiikkaa tähän ensivastaanottoon ja sen jälkeen integroimiseen. Kiitos. Thank you very much, uh, to the mayor of... Paljon kiitoksia hyvä Atenan pormestari siitä, että olette tullut vieraksemme. Ja kiitoksia myöskin, että kunnioitatte aikarajoja, sillä en halua, että jäsenet täältä poistuvat ennen kuin olemme ehtineet kaikki nämä hienot puheenvuorot kuulla. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi meillä on Frontexista, Frontexista tohtori Ligeri, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, Libe-valiokunnan puheenjohtaja, paljon kiitoksia budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja paljon kiitoksia Euroopan raja- ja meri rajavartiostoviraston puolesta osallistua tähän yhteisen kokoukseen. Katson erityisesti niitä tehtäviä esityksessäni, jotka liittyvät rajavalvontaan, liikkeeseen tai maahanmuuttoon. Comme propos liminaire, euh, indiquer quelques éléments Alustavasti haluaisin puhua tietyistä Frontexin talousarvion osasista ja niiden kehityksestä uuden mandaattimme jälkeen, voimantulon jälkeen 82 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 333 miljoonaa euroa. Meillä on luonnollisesti monia eri budjettikohtia, jotka koskettavat eh, virastoamme, mutta voimme jo. On todettu, että tuen saajat, tai ainakin ne kulut, eh, jotka virasto tekee, ne maksut, jotka se tekee, ovat suurelta osalta jäsenmaiden. Nähdä esimerkiksi myöskin varusteisiin liittyvien kulujen kasvun, sillä sopimukset, jotka ovat tällä hetkellä voimassa ja jotka meille takaavat käyttöön ajoneuvojen tai lentokoneiden vuokrat, nämä edustavat äh, lähestulkoon 45 miljoonaa euroa ja Tämän summan on laskettu nousemaan 88 miljoonaa. Tämä arvioitiin virastossa 50 miljoonan euron kokoiseksi kuluosioksi. Täytyy myöskin todeta se, että Frontexia rahoitetaan useista eri lähteistä. Luonnollisesti meillä on Euroopan unionin talousarvio ja jäsenmaat paitsi Ähm, Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti, jotka eivät ole Schengenissä, ovat edustettuina, mutta meillä on myöskin sellaisia jäseniä, jotka ovat ähm, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi lisäjäsenemme Schengenissä ja tämän lisäksi ohjelmaan tai teknisen tuen ohjelmaan, itäiseen kumppanuuteen, IPA-tuuhun lisä Itä-Balkanilla ja tämän lisäksi meillä on nyt Afrikan AFIC-rahasto ja sen lisäksi pian, tuotu esiin, kun arvioimme varojen kulutuksen tehokkuutta. Ja jotta voisimme ottaa oppia menneisyydessä tulevaisuuden päätöksentekoa varten, haluaisin kiinnittää huomionne kahteen tärkeään siiloon tai jakolinjaan jotka on luotu ja jotka usein estävät meitä saamasta lisäarvoa. Ensimmäinen näistä niin kutsutuista siiloista on raja, valvonta, vastaan sisäinen turvallisuus, Euroopan unionin rahoitus rajavalvontaan tähtää kahteen tavoitteeseen. Rajavalvonta toimien kautta maahanmuuton valvontaan ja sisäiseen turvallisuuteen. Tähän lukee, luetaan mukaan terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu. Toisin sanottuna se, että investoidaan virastoon ja kansallisiin rajavartioistoihin, vaikutetaan myöskin Schengenin vapaan liikkuvuuden alueen sisäiseen turvallisuuteen. Emme voi rajavalvinnon valvonnan kulujen tehokkuutta arvioida vain tarkastelemme sen maahanmuuton tukitoimia. Menisin vielä pidemmälle meriulottuvuus. Frontexhan on sekä raja, valvonta että rannikko vartiosto toimia tekevä virasto. Ja meillä on äm, eurooppalaisen meriturvallisuusviraston ja kalastus, äm, viraston kanssa läheistä yhteistyötä. Nämä tahot vaikuttavat myöskin maahanmuuton valvontaan ja sisäisen turvallisuuden seikkoihin, mutta myöskin muihin politiikan aloihin. Toinen siilo tai jako, jonka haluaisin tässä yhteydessä mainita, on virasto vastaan jäsenmaat. Perinteisesti meillä on ollut jäsenmaiden solidaarisuusvälineitä, kuten ISF-rajat, äh, väline. Ja tämän lisäksi rihasto on ymmärrettävää, että meillä on äh, kaksi mahdollisuutta tukea kansallista rajavalvontaa, mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää se, kuinka tärkeää on synergia rajavalvonnan alalla eri toimijoiden kesken. rajavalvonta ja rannikkovartiostotoiminta ovat Euroopan unionin ja jäsenmaiden jaettua toimivallan ala perussopimusten mukaan. Euroopan unioni tässä edustaa Frontex. Ensinnäkin me olemme Euro- saaneet eurooppalaisen rajavalvonta- ja rannikkovalvontaviraston perusastuksen Meillä on muitakin esimerkkejä synergiasta, esimerkiksi haavoittuvaisuusarviointi, joka kuuluu meidän uuteen mandaattiimme, ja eurooppalainen integroitu rajavalvontastrategia, jota hallintoneuvoston virastossa täytyy toimeenpanna tänä vuonna. Ja ottaa huomioon prioriteetit, kun Euroopan unioni antaa jäsenmaille tukea. Meillä tässä olisi väline strategista linjausta, taloudellistakin linjausta kaikkien operatiivisten prioriteettiemme suhteen. Meillä täytyy olla täydentävää kapasiteettia ohjelmissa ja viraston tulee omin varoin sitä luoda ja meidän tulee samaan aikaan solidaarisuusvälinettä käyttää. Me pyrimme hallinnoimaan näillä toimilla samaa yhteistä ulkorajaa. ISF eli ulkoinen, ulkoisen turvallisuuden rahasto on jotakin, mikä pitäisi myös ottaa ainakin osittain välineellä mukaan, että voisimme varmistaa tietyn tyyppisen raskaan kaluston saannin, kuten esimerkiksi helikoptereiden, laivojen tai lentokoneiden Frontexin hankkeisiin mukaan. Nyt muutama johtopäätös tulevaisuutta ajatellen todellakin suosittelisin kokemukseemme, Frontexin kokemukseen pohjaten, että meillä olisi äh, toimintaan perustuvaa talousarvion laadintaa niin, että voisimme arvioida sitä, kuinka tietyt monitarkoituksiset rahastot toimivat. Me voimme teknisesti jäljittää käytetyt varat ja tarkastella vastuullisuutta, mutta me voimme toisaalta myöskin kertoa politiikan laatioille siitä, mitä on tehty ja mitä voitaisiin tehdä vielä budjettikohtia pitemmällekin mennen. Voisin sanoa, että me olemme kärsineet rajoituksista nykyisessä Frontexin hankkeiden resurssien yhteiskäyttö mallissa, joka on ennen kaikkea kansallinen. Tämä on ennen kaikkea kansallista toimintaa ja sen takia neuvotteluiden kohde. Sisäisen turvallisuuden rahasto ja ulkoisen turvallisuuden rahasto ei ole onnistunut kasvattamaan Frontexin hankkeita varten tarvittavan teknisen välineistön määrä. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Voisitteko lopettaa pian? Meidän täytyy taata Frontexin oma kapasiteetti mukaan lukien välineistö ja henkilöstö, jotta se voisi Euroopan ulkorajoja ähm, suojella. Tämän kapasiteetin pitäisi olla toimintamme ytimessä ja kansallisen ähm, kapasiteetin jaon sivussa. Minun tulevaisuuden suositukseni solidaarisuusvälinettä ajatellen puuttuisivat uudessa maailmassa rahoituskehyksessä olemassa oleviin puutteisiin ja innovointiin. Tämä on pitkän aikavälin näkökulma ja tämä rannikko vartiostotoimintaan suunnittu osio kohdennettaisiin poikkeuksellisiin tilanteisiin ja kriiseihin, jotta voisimme operatiivisesti nopeasti reagoida niihin. Molempia näitä osioita tulee koordinoida erityisesti rahoitusvälineitä. Ja meidän täytyy ottaa viraston oma ohjelma myöskin huomioon se, josta hallintoneuvosto on päättänyt. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia sitten. Kiitoksia Jean-Pierre Chemri EASosta. Minä toivon, että pysyisimme nyt aikataulussa, koska kuten huomaatte, täältä alkavat jäsenet poistua. Eli pyytäisin, että puhutte nyt korkeintaan kahdeksan minuuttia. Olkaa hyvä. The chairs for, for this invite. Kiitos. Minulle on kunnia saada olla täällä. Tämä kriisi vuoden 2015 lähtien on vedonnut minun virastoni, että näitä hätäaputoimia lisättäisiin, joka on merkinnyt tulkkien ja satojen asiantuntijoiden käyttöä samoin Kreikkaan ja Italiaan. Tämä oli aikamoinen haaste. Ensinnäkin täytyy myöntää, että meillä ei ollut minkäännäköistä operationaalista aktiviteettia, eli siis ei minkäännäköistä kokemusta aikaisemmin, eikä meillä myöskään ollut sitä hallinnollista tavallaan taustaa, jota olisi tarvittunut näihin toimiin jäsenvaltiot olisivat muuten voineet hoitaa esimerkiksi AMIFin kautta. Mutta koska jäsenvaltioiden absorptiokapasiteetti oli niin huono, jouduimme to- toimimaan aktiivisemmin. Ja jotta eh, me voisimme toimia tärkeässä roolissamme, me tarvitsimme lisää varoja ja jo vuonna 2015 meillä oli ensimmäiset budjettitarkistukset ja 2000 eh, tarvittiin toimia lähinnä Kreikassa ja Italiassa. Ja niitä käytettiin tulkkien, työntekijöiden ja muiden palkkaamiseen ja lisärahoitusta tarvittiin täytäntöönpanoon. Ja tässä me käytiin budjettia, me korjattiin neljä kertaa, täydennettiin neljä kertaa, jotta kykenimme vastaamaan poliittisiin tarpeisiin sekä jäsenvaltioiden tarpeisiin ja sitoumuksiin. Budjettimme on lisääntynyt kuusinkertaiseksi 2014 2 miljoonaa euroa. Joten te näette tämän suuren muutoksen. Me puhumme tässä nyt myös Euroopan turvapaikkaviraston uuden ehdotuksen pohjalta. Ja se tulee merkitsemään myös meille lisärahoitusta elmän toteuttamiselle. Ja meidän on annettava tukea jäsenvaltioille, jotta voimme vastata jäsenvaltioiden turvapaikkatarpeisiin. Haluaisin myös mainita tai kertoa muutamia kokemuksia ja mitä olemme niistä oppineena. Ja se, että kyetään nopeasti saamaan käyttöön varoja EUn virastoille erityisesti, on asia, johon on kiinnitettävä huomiota ja se on hoidettava kuntoon. Me opimme myös, että meidän äh, toimintakulumme ovat hyvin vaikeita ennakko, Joten äh, meillä ei voi olla minkäänlaista tällaista one size fits all lähestymistapaa. Ja mitä tulee AMI-suhteen, ja tässä ne voisivat saada paljon hyötyä, jos komissio voisi niitä tukea esimerkiksi teknisessä osaamisessa. Ja meidän kokemuksemme perusteella uskomme, että virastoille tarkoitetut varat pitäisi korvata. En nyt jätä ongelmia mainitsematta, on asioita, joissa virastoni voisi toimia paremmin, kuten esimerkiksi taloushallinta ja hankinnat. Tilintarkastustuomioistuimen rapinetta tai vedottiin sen, että EASON 2016 budjetin vastuuvapauden myöntämistä olisi lykättävä. EASO ryhtyy, vakuutan sen teille, tarpeelliset toimenpiteet ja toimin parlamentin päätösten mukaan ja odotamme myös käynnissä olevaa Olafin tutkimusta. Kolme asiaa lopuksi tähän. Ensinnäkin tämä kriisi saavutti, iski meihin kaikkiin yllättäen. Ja olemme yrittäneet vastata parhaalla mahdollisella tavalla ja minusta me olemme kuitenkin tuoneet lisäarvoa sekä Kreikalle että Italialle eri asiat järjestykseen koska me uskomme, että paljon apua tarvitaan varsinkin eh, etulinjan jäsenvaltioissa. Kiitos. Uh, paljon kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron seuraavalle panelistille, eh, Josephine Liebel. Uh, thank you very much um, for the invitation. I'm speaking on behalf of ECRA, the European... Kiitoksia. Puhun ECRAn pan eurooppalaisen 95 kansalaisjärjestön puolesta. Me toimimme turvapaikanhakijoiden ja sisäisesti siirtymään joutuneiden puolesta. Teinen tutkimus, joka julkaistiin 16. toukokuuta 2000 siis tämän vuoden alussa. Ja tässä on myös EKREN jäsenten näkemyksiä, jotka siis hyödyntävät AMIF-rahoitusta. yksi liittyy yhteisen turvapaikkajärjestelmään ja prioriteetteihin. Sitten kotouttamisprioriteetit, tehokkaat ja reilut palauttamistrategiat ja solidaarisuus ja vastuunjako jäsenvaltioiden välillä. Katson, on jo mainittu alkuperäisten AMIF-rahoitusosuuksista maahanmuuttotilannetta ja suurimmat rahoitusosuudet menivät UKlle, Italialle, Ranskalle, Kreikalle äh, ja 17 lisämaksuissa. Jos katsotaan seuraavaa kuvaa, suhteeton jakautuminen oli AMIFin hätäapurahoitus eri maissa. Esimerkiksi Unkarissa, Italiassa ja Bulgariassa hätäapu tukemaksi. Ja pitäisi käyttää myös Eurostatin viimeisimpiä tietoja siitä, keitä kolmansien maiden kansalaisia alueellamme on. On katsottava, että ohjelmissa jäsenvaltioilta vaaditaan, että 20 prosenttia rahoituksesta suunnataan turvapaikkajärjestelmään ja 20 kotouttamisprioriteetti esimerkiksi Kotouttamiseen käytetään paljon varoja. Tämä on hyvä asia, mutta kuroa umpeen allokointien ja käytettyjen varojen kuilua ja varmistaa sen, että tulevassa monivuotisessa rahoitus osalta. Sitten alkoineesta rahan käyttöön. Tilanne on ja voi hieman vertailla tilannetta voidaan nähdä, miten AMIFia täytäntöön pannaan. Olemme kuulleet lykkäyksistä. Nämä tiedot ovat peräisin syyskuuta 2017. Kuten AMIFin oikeusperustassa todetaan, tarvitaan myös kansallisten ohjelmien päivityksiä, myös edunsaajia ja tietojentoinpanosta niin vähän saatavilla – Tätä tutkimusta varten laadimme kyselykaavakkeen, jonka jaoimme. Niitä haluaisimme tietysti edistää, mutta ehkä mielenkiintoista on lisäarvo ja täydentävyys kansallista rahoitusta ja tähän pitäisi erityisesti tulevissa rahoituskehyksissä puuttua. On katsottava mikä on ydintoiminta, mikä taas täydentävää toimintaa. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä erittäin kattavasta katsauksesta. Nyt siirrymme seuraavaan panelistiin. Tohtori Lilian Zurdi Odysseus-verkostosta, olkaa hyvä. For your kind invitation. Paljon kiitoksia, kiitoksia tästä ystävällisestä kutsustanne. Ymmärrän hyvin, että olen viimeinen puhuja, joten pyrin puhumaan tiiviisti ja pitäytymään asiassa jos ähm, Euroopan unionin äh, rahastojen uudistuksessa on yksi keskeinen viesti, joka tulisi muistaa. Se on se, että siirrymme ähm, hät, jota tämä parlamentti maaliskuun päätöslauselmassaan tuki keskustellessa monivuotoisesta rahoituskehyksestä. Komission talousarvioesityksessä ja omien varojen korkean tahon työryhmässä todettiin, että meidän tulisi tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kaikki jäsenmaat hyötyvät yhden jäsenmaan toimista, niistä toimista, joita rahoitetaan talousarviosta, kun niille joko valvotaan rajoja tai huolehditaan turvapaikkoakin toiminnasta ja prosessoidaan ja tunnistetaan hätärahoitukseen ja keskitettyyn hallintoon valvontaan. Näin tapahtui niin kutsutun maahanmuuttokriisin aikana. Hätä osut ennen tätä jaksoa turvautuivat hätärahoitukseen. Hätärahoituksesta AMIFista ja ASFstä vuosina 2014-2016 tehty analyysi paljastaa, että Italia, Saksa, Alankomaat ja Itävalta osoittaa, maahan mutta turvapaikkapolitiikan toteutumista. Tämä on jotakin, mikä on hyvin laajalle levinnyt käytäntö, eikä vain koske muutamia jäsenmaita. Nämä haasteet eivät todennäköisesti liity vain hätätilanteeseen, vaan jatkuvat. Ne ovat kasvanutta tukea Euroopan unionin virastoista on saatu, mutta tämäkin on liittynyt hätätukeen, erityisiin tukiin joita yhä virallisesti kutsutaan näillä nimillä, vaikka Italiassa ja Kreikassa esimerkiksi virastot ovat luontoisesta toiminnasta, sen perusteluista. Tämän lisäksi siviilien suojamekanismeilla on rajansa. Tämä ei ole oma budjettikohtansa. Se voi käyttää vain muita varoja, kuten on rajansa. Tämä ei ole oma budjettikohtansa. Se voi käyttää vain muita varoja, kuten välineistöä. Ja tässä luotetaan myöskin jäsenmaiden vapaaehtoiseen osallistumiseen. Vastaus on, saatu vastaus on välillä ollut melkoisen. Otettiin käyttöön välittömästi tukemaan jäsenmaita, eh, jotka kohtasivat maahanmuuttajien virran, erityisesti Kreikkaa. Tämä on toinen poikkeuksellinen väline, eh, joka, jolla on kolmen vuoden aktivointikausi, tulee vuonna 2018 eh, päättymään, niin vuoteen 2018 elintarvikeapua, muuta kuin elintarvikeapua ja suojia ja Tätä on toimeenpannut jopa UNHCR tai kansainvälisen myöskin pienemmällä tasolla kuin kansallisella, esimerkiksi alueellisella tasolla. Ja tässä voisimme tarkastella muita rahoitusvälineitä, joita meillä on, kuten Euroopan unionin myöskin pienemmällä tasolla kuin kansallisella, esimerkiksi alueellisella tasolla. Ja tässä voisimme tarkastella muita rahoitusvälineitä, joita meillä on, kuten Euroopan unionin rakennerahastoja. Reilu taakan jako, hallinto- ja valvontajärjestelmät, joita äh, jäsenmaat äh, ottavat käyttöön, vaativat inhimillisiä ja muita resursseja toimijakseen kunnolla. Tässä mielessä Euroopan unionin varojen absorptio vie rahaa. Meillä on horisontaalisesti myöskin monia budjettikohtia yhteishallinnoidussa osiossa – Luonnollisesti tämän virtaviivastamisen myötä meidän pitäisi onnistua säilyttämään kaikkein edullisimmat prosessit. Lopultakin täydentävyys, Euroopan unionin niin virastojen osuudet. Tämä on tärkeää, kuten Frontexin johtaja mainitsi. Ja täydentävyys esimerkiksi rakennerahastojen kanssa. Näistä pitäisi politiikan rajat ylittävien synergien myötä neuvotella. Mielestäni meidän tulisi siirtyä synergioista ja poikkeuksellisiin budjettikohtiin, kuten esimerkiksi hätäapuun, luottamisesta pysyviin budjettikohtiin, esimerkiksi sellaisiin, joita meillä on kohesiopolitiikan alla. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia viidelle puheen vuoron käyttäneille vieraallemme. He ovat jakaneet eh, tuntemustaan ja sitä, mitä havaitsevat kentällä ja kuinka he toimeenpanevat niitä varoja, joiden käytöstä me täällä Euroopan parlamentissa päätämme. Nyt voisimme aloittaa keskustelun, jos meillä on Ranskan ja Italian rajalla, raja-alueella Barnekiassa, ja siellä tapasin italialaisen kollegani, eh, herra Biettin ja paikallisia edustajia Ranskasta ja Italiasta. Ja he olivat aivan ihmeissään, kun näkivät meidät, sillä heistä tuntui, että Eurooppa on heidät unohjelmissa, jotka ovat tuloillaan paremmin ottaa huomioon paikalliset tu- toimijat. Kun olemme nähneet, kuinka Dublinin sopimusta on kunnioitettu, on sellainen tunne, että rajavartioidaankaan Euroopalle. Frontexin johtajalle kysymys, kun teillä on agentteja rajoilla, ulkorajoilla toimimassa. Onko heillä Frontexin univormu, Euroopan unionin univormu tai näkyykö Euroopan unionin jollain tavalla tuolla ulkorajalla? Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me pyrimme saattamaan Euroopan unionin näkyväksi. Tämä tarkoittaa sitä, että me olemme antaneet viranomaisille, jotka ovat Frontexin operaatioskin liivi, siis ne jotka ovat kentällä, kantavat liiviä, jotta näkyvyys olisi taattu. Mitä tulee sitten aluksiin? Laivathan ovat kaikkein kalliimpia teknisiä laitteita. Meillä on jonkin verran teknisiä ja kuulemma oikeudellisia ongelmia tietty määrä osallistuvia jäsenmaita kyselee, että mitä lippua nyt pitäisi kantaa, ja he ovat aivan valmiita kantamaan vaikka Euroopan unionin lippua. Mielestäni se oli tärkeää, että Euroopan unioni olisi näkyvä näissä toimissaan, joita se harjoittaa. Edustaja Shodrova. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le président. Je... Olen kiitoksia puheenjohtaja. Minä jatkan nyt tsekiksi. Eh, ja bych chtěla eh, eh, nyní hovořit tedy česky. Haluaisin kuten sanoin, käyttää äidinkieltäni tsekkiä. Ja haluaisin kiittää Ateenan pormestaria siitä, että hän on täällä tänään. Kolme viikkoa sitten kävin itse Ateenassa Leonasissa ja olen käynyt myös Morean ja Karabeten järjestelykeskuksessa Lesboksen saarella. Olen nähnyt, miten siellä pakolaisista huolehditaan ja EU-toimet ovat siellä hyvin näkyviä. Kävimme myös Frontexin toimipaikassa ja kysyisin Frontexin edustajilta seuraavaa. Tiedämme, että Frontex lisää henkilökuntansa noissa paikoissa ja kysyisin, Ovatko Frontexin henkilöt vastaisuudessa byrokraatteja vai poliisi ja rajavalvojia vai kenties hallinto, siis hallintoviranomaisia vai operatiivisessa toiminnassa rajoilla. Kreikkaan kohdistuu tällä hetkellä Turkista kovaa maahanmuuttopainetta erityisesti Kreikan saarille, mutta myös maarajoille. Maaraja ei ole vielä kylin hyvin valvonnassa. Maahanmuuttovirrat ovat lisääntyneet niin paljon, että järjestelykeskukset eivät enää pysty vastaanottamaan tulijoita. Ja tämä rasittaa valtavasti sekä raja- että rannikkovartioita. Haluaisin kiittää teitä työstänne, koska uskon, että EU-toiminta on näkyvää. Se ansaitsee äh, sille kuuluvan profiiliin ja varmasti ihmiset arvostavat rahallista tukea. Ja jos tässä jotakin pitää kritisoida, niin Kreikan hallitusta. And, uh... Paljon kiitoksia. Edustaja Virgia, olkaa hyvä. Johtaja, harmi, että kollegamme Ahtyjö joutui poistumaan, sillä Schengen-työryhmän jäsenenä olisi mielelläni sanonut, että jos me olisimme, ken tarkoitti. Sitten toinen asia, jonka halusin mainita. Kyllä meillä on ongelma Euroopan unionin rahoituksen näkyvyydessä. Kysymys tässä on siitä, nyt erehdy, että varoista kulkevat jäsenmaiden kautta. Jäsenmaat ne saavat käyttöönsä ja käyttävät ne melkein niin kuin haluavat, eivät nyt aivan ehkä niin kuin haluavat, mutta heidän ei ole pakko mainita, että kyseessä on eurooppalainen rahoitus. Minulla on monta esimerkkiä. Pääty ähm, Käleen ähm, prefekti, äh, Liben Libe-valiokunnan mission yhteydessä. Meillä tiedosteli miksi. Tätä varmasti kaikki toivomme, mutta alkointiin ja toteuttamiseen liittyy ongelmia. Ehkä Frontex voi puhua tästä lisää. Nyt katsomme sitä, miten komissio aikoo suunnata rahat ja määrärahoja ollaan tulevissa monivuotisissa rahoituskehyksissä tässä budjettikohdassa lisäämässä merkittävällä tavalla. Tähän liittyy, tai pyysittekö sitä, että tarvitaan 10 000 uutta työntekijää vai onko tämä hieno iskevä pyörä luku, joka sopii otsikoihin? Ja jos näin suunnitellaan tehtävän, tietyn kriisin pohjalta ja sitten seuraavassa kriisissä he ovat täysin väärässä paikassa, ettei sitten käy niin, että he jäävät istus, istumaan paikoilleen polttamaan kuka mitäkin, pyörittelemään peukaloitaan, eivätkä ole enää sitten tarpeen, koska, koska ei ole joustavuutta. Thank you. Thank you very much, Mr. Howard. Paljon kiitoksia, edustaja Howard. Minullakin on kysymys. Tutkimuksen mukaan Euroopan unionin toimeenpano siitä ei ole kaikkia tietoja saatavilla, mutta eh, saatavan tiedon mukaan tämä on ollut hyvin hidasta toimeenpanoa. Miksi komissio ei tee mahdolliseksi kansalainsäätäjille tehdä tietoon perustuvia päätöksiä osana talousarvioprosessia. Tämä oli minun kysymykseni. Tämä kysymys on komissiolle, herra Danderille ja Frontexin edustajalle Ledgerille. Haluatteko vastata? Haluaako komissio vastata tähän kysymykseen? Olkaa hyvä. Von, von, von Frau Gressle. Aloitetaan äh, Frau Gresslen kysymyksistä. Ensinnäkin tämä mahdollisuus, että myös kaupungit saisivat äh, varoja eurooppalaisista rahoista AMIFin kautta – mutta tämä kaikki tapahtuu ennen kaikkea valtion ja kansallisten ja alueellisten viranomaisten kautta, koska kansalliset vastuuviranomaiset hallinnoimat AMIFia ja tekevät sitten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja toimittavat sinne suuntaan varoja, mutta tämä on maakohtaista. Ja tämä on ehkäpä seuraavassa, seuraavalla kaudella asia, joka pitäisi huomioida rahastoissa. Tämä liittyy myös siihen, kuka valvoo varojen kulkua ja rajalliset varat, joita meillä on, niin emme me kykene kuitenkaan kaikkia valvomaan. Mitä tulee sitten UNHCRään? UNHCR on siellä paikan päällä myös saarilla. En voi kertoa yksityiskohtia kaikista sopimuksista, joita meillä on, mutta UNHCR on siellä myös vahvistamassa vastaanottokapasiteettia. Suurin sopimus, joka meillä on, ei saarilla, vaan tuolla Kreikan mantereella, jossa oli myös suuri tarve näillä pakolaisleireillä, kun ihmiset tulivat mantereelle. Varojen jako, no jakoavain määritellään lainsäädännössä vuodelta 2013. On vähemmän se, että lasketaan kuinka paljon ihmisiä hakee turvapaikkaa, kuinka moni on integroitava ja kuinka moni palautetaan. Eli siis kysymys on enemmänkin ajanjaksosta. Tämä perustuu toki aina tilastollisiin lukuihin 2010-2011 ja silloin luvut ovat erilaiset kuin tänä päivänä. Eli meille on kaikkein tärkeintä se, että seuraavien varojen jakamisessa, kun tehdään uutta lainsäädäntöä, että myös tämä ajanjakso, jonka pohjalta varojen jakamisessa avain arvioidaan, että sen täytyy olla joustavampi, sen täytyy, se täytyy sopeuttaa kehityskulkuihin. Ja täytyy tehdä tällainen tekninen sopeutus, koska tämä herättää hyvin paljon kritiikkiä meidän joukossamme. Ja sitten eh, EMAS. Eh, emme me sitä nyt halua pysyväksi välineeksi, mutta tiettyjä esimerkiksi kreikkalaisia ongelmia, ohjelmia, jotka on suunniteltuja tavallaan jo tavallaan mm, tehty toteutettavaksi. Joten tässä on kysymys vain tällainen lisä, jossa pyritään varmistamaan, että tietyt ohjelmat voidaan yhteisrahoittaa jäsenvaltion taholta. Tavoitteena oli kuitenkin se, että haluaisimme antaa myös rakenteellista tukea ja se oli hyvä. Kysymys avoimuudesta. Kuulin sen. Tässä meidän täytyy nähtävästi toimia paremmin. Ei ole helppoa saada ajankohtaista tietoa jäsenvaltiosta vuosittain, mutta öö, Miten pal- komissio saa kuitenkin selkeää informaatiota siitä, miten paljon kukin jäsenvaltio maksaa sen jälkeen, kun on ö, tavallaan tase tehty. Nämä luvut saadaan sitten kesäkuussa, jossa näkyy kaikki luvut, mitä jäsenvaltiot maksavat. Mutta tämä on tällainen hieman tilkkutäkkiä, siis sitä joutuu hieman tutkimaan ja itse laskemaan. Kiitos ja he voivat pysäyttää ja tutkia ihmisiä ulkorajoilla. Mitä me olemme sitten tehneet henkilöstön mielessä? Minä olen suunnannut enemmän henkilökuntaa, niin kutsuttu bisnesmalli, jos näin voidaan sanoa, siis se, että me käytämme jäsenmaiden rannikkovartioita, on nyt ylittänyt kansalliset kapasiteetit. Me olemme 14, muistan, muistan, että tuolloin me pystyimme lähettämään kentälle 350 henkilöä bisnesmalli. Ja kuten muutkin sidosryhmien edustajat täällä paneelissa kertoivat, meidän täytyy pohtia tätä hätätilanteen käsitettä. Esimerkiksi tässä komissio on ehdottanut, että Frontex hallinnoisi etiasia osana henkilökuntaan laiskaa tai juovuksissa. Voin teitä rauhoitella. Meillä oli pakko sitten palata kotimaihinsa. Välillä meidän täytyy kentällä puuttua ongelmiin, mutta jos meillä on 1500 henkilöä kentällä, jokaista ei voi tuntea, mutta meillä tioita ja lähettää ihmisiä takaisin. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Genau, bitte schön, Herr is Kiitoksia tästä lisäpuheenvuorosta. Tämä olikin mielenkiintoista. Nyt aloitamme toisen paneelimme, olkaa hyvä. Niin, no nyt äh, käsittelemme hieman lähemmin varojen käyttöä ja toimeenpanoa. Ja tilintarkastustuomioistuinhan on tehnyt tästä myös äh, kertomuksen ja olen iloinen siitä, että äh, Lamarke on täällä joukossamme ja pyydän, että ette ylittäisi tätä 10 minuutin puheaikaa. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja Euroopan unioni kohdatessaan maahanmuuttokriisin joutui toimimaan hätätilanteessa ja ratkomaan ongelmia, jotka olivat poikkeuksellisen vaikeita. Unioni teki tämän kasvattamalla eri äh, virastojen rahoitusta ja eri budjettikohtien luomalla usea rahoitusvälineitä ja hotspottien järjestelykeskuksen kaltaisilla erityistoimilla ja eurooppalaisten ja kansallisten toimijoiden liikkeelle saattamisella. Tilintarkastustuomioistuin on ottanut huomioon, kuinka tärkeitä nämä seikat olivat, ja se on ottanut turvapaikkatilanteen mukaan tarkastuslistalleen niin ja me olemme vuodesta 2017 tarkastelleet siihen liittyviä aihepiirejä, kuten esimerkiksi maahanmuuton ulkoista ulottuvuutta. Vuosikertomuksessa vuonna 2016 viime vuonna me ensimmäistä kertaa otimme mukaan ähm, otsaketta kolme koskeva turvallisuus- ja kansalaisuusosioon, ja me olimme tarkastelleet myöskin ensimmäistä kertaa Italiaan ja Kreikkaan luotujen järjestelykeskuksia. Meillä on kolme erityiskertomusta käännössä. Turkin osalta yksi, yksi Afrikan rahaston osalta, se on tulossa vuonna 2018, ja myöskin Libe-valiokunnan pyynnöstä meillä on kehitellä kertomus koskien rajavalvontajärjestelmiä. Tämä tullaan ensi vuoden huhtikuussa julkaisemaan. Me tulemme huomenna julkaisemaan asiakirjan tiedoksi koskien maahanmuuttajien integraatiota, erityisesti AMIF-rahaston, turvapaikkarahaston käyttöä. Ja joka vuosi me laadimme kertomuksia eri virastojen toiminnasta. Mitkä sitten ovat johtopäätökset näissä eri töissä olleet. Me olemme erityiskertomuksessa hotspotteja koskien todenneet myönteisen vaikutuksen, joka tällä operaatiolla on ollut Italiassa ja Kreikassa, huolimatta siitä, että toiminta oli hidasta ja puutteita esiintyi erityisesti yksin saapuvien alaikäisten osalta. Nämä järjestelykeskukset ovat auttaneet eh, maahanmuuttovirran hallinnoinnissa näissä kahdessa maassa, jotka kohtaavat kriisin ensimmäisenä. Ne ovat kasvattaneet vastaanottokapasiteettia, auttaneet parantamaan eh, menettelyjä ja vahvistamaan koordinaatioita ja samaan aikaan meidän tarpeemme olivat eh, sekä määrällisiä että laadullisia. Eli vastaanottokapasiteetin kasvattamista Kreikassa suositeltiin, ähm, majoituskapasiteetin kasvattamista, ähm, turvapaikka-asioiden tuki viraston ja EASON kanssa toimintaa. Italiassa me olemme ähm, tuonneet useita seikkoja, johon on kiinnittävä huomiota esimerkiksi alaikäisten vastaanottoon, kun he saapuvat yksin ja meillä on tiettyjä oppeja, joita voimme vetää näistä. Kuten hyvin usein kertomuksissamme, me olemme nähneet näissä yhteyksissä sen, kuinka monimutkainen rahoitus on ja kuinka vaikeaa on tunnistaa ne toimet, joita on toteutettu ottaen huomioon, kuinka paljon eri rahastoja on ollut käytössä. Meillä EFSI, Tämän lisäksi meillä on ollut äm, eh, valtava määrä erilaisia rahastoja työssä mukana. Nyt tulee vuonna 2016 talousarvioon rahastojen kokonaissummaa, sitä joka on saatu liikkeelle maahanmuutto- ja turvapaikkakriisin yhteydessä 2016. Komissio ei ole julkaissut, joten on vaikea tehdä arvioita sen suhteen. Me tarvitsisimme erityistä tietojenvaihtojärjestelmää, jotta saisimme selville, kuinka rahastoja on käytetty ja että voisimme tarkastella maahanmuuton ja kehityksen välistä suhdetta. Rahoitus on hyvin monimutkainen kenttä Euroopan unionin talousarviossa. Tämä on hyvin usein esiin tuleva seikka myöskin talousarvion valvontavaliokunnassa. Ja sen valvonta vaativaa tämä johtaa siihen, että me tunnemme välillä vain ne maksut, jotka on maksettu päärahastoon, kuten turvapaikkarahastoon AMIFiin, mutta rahoitus, joka tulee muista lähteistä, jää välillä näkemättä. Tämän lisäksi me emme pysty tekemään erottelua etumaksujen, ennakkomaksujen, varsinaisten maksujen välillä, sillä näitä kahta tyyppiä ei ole eroteltu. Me olemme myöskin havainneet, että meillä on tiettyä kritiikin aihetta virastoissa. Frontex on ottanut huomioon meidän huomautuksemme liittyen tukiin. Ja vuonna 2015 julkishankintojen kannalta on ollut mahdollisuus turvautua edullisimpiin, pienempiin aluksiin, esimerkiksi kun, näihin sotilaallisiin aluksiin, joita jäsenmaat tarjoavat käyttöön, on myöskin tärkeää operaatioiden tehokkuuden arviointia kehittää sekä komissiossa Frontexin ja järjestelykeskusten osalta, kuten myöskin jäsenmaissa, jotka käyttävät erilaisia integraat, in, merkkejä kuten myöskin jäsenmaiden ja Euroopan unionin tiedonvaihto, erityisesti Frontexin kanssa tapahtuva tiedon vaihdo, vaihto. Johtopäätöksellä voimme todeta, että Euroopan unioni on sopeutunut kriisiin maahan muuttovirran edessä, mutta melkoisen hitaasti, eikä se ole pystynyt määrällisesti eikä laadullisesti vastaamaan kaikkiin tarpeisiin. Menettelyt ovat liian pitkiä, yksin saapuvat alaikäiset tulevat huonosti huolehdituiksi ja olisi tarpeen parantaa toimintaa sekä Euroopan unionin että kansallisella tasolla. On aivan selvää, että rahastojen käytössä joustavuus on tarpeen, että voisimme vastata hätätilanteeseen, mutta tämä joustavuus kuitenkin on jotakin, minkä me saavutamme rahoituksen avoimuuden läpinäkyvyyden kustannuksella meillä on myöskin vaikeuksia käsittää, kuinka maksujen toimeenpano on todellakin toteutunut. Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että meillä on tarvetta tehdä rationalisoivaa työtä, lisätä avoimuutta ja lisätä maahanmuuttopolitiikan tehokkuutta ja myöskin informoida kansalaisia paremmin. Kiitoksia. Mark. Paljon kiitoksia Raula Mark. Nyken kanssa, olkaa hyvä. Okay, sorry. Yes. Um, yes, good afternoon. Um, Hyvää iltapäivää. Edustan UNHCR. Toimin Brysselissä ja haluaisin kiittää siitä, siitä että myös UNHCR kutsuttiin tähän tapahtumaan. Toimimme kansainvälisenä tarkkailijana näiden välineiden osalta ja olemme sidosryhmänä suoraan mukana sekä jaetun hallinnoinnin, suoran hallinnoinnin että muidenkin muotojen osalta. Ja meillä on varsin paljon kokemusta. Keskittyisin muihin, muutamiin kysymyksiin, joista osa on jo tullut esille, mutta puhuisin niistä kuitenkin vielä tehokkuuden näkökulmasta. Jos teille sopii, toisin ensin esille rahan käytön taustalla olevia periaatteita. Ekre-kollega päätti puheensa viitaten täydentävyyteen ja EU-varoista saataviin äh, lisäarvoihin. Nämä ovat EUn budjetissa tärkeitä kysymyksiä, niistä on puhuttu jo pitkään. Ja näin on myös tulevan monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä kysymyksissä nämä ovat tärkeitä ja niitä on vielä selvennettävä lisää. Kun katsotaan äh, jaettua hallinnointia, usein määrä rahaa tavallaan haihtuvat kansallisen budjettiin ja on hankala saada selville, korvaako EU-rahoitus kansallista rahoitusta, eikä ole siihen täydentävä osa, tai siis sitä täydentävä osa maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä. Tämä alustuksena. Totesin myös, että tehokkuus ei onnistu ilman legitimiteettiä. Tällä tarkoitan sitä legitimiteettiä, jota EUn varojen käyttöön liittyy, aivan kuten EUn politiikkoihinkin. Siis tässä pitää pohjautua siihen, että noudatetaan ihmisoikeuksia. Ja tätä katsotaan hyvin kokonaisvaltaisella tavalla. Sitten sitten Amifista erityisesti. Monet ovat puhuneet paremmasta ohjelmoinnista ja määrällisen ja laadullisen datan käytöstä, jota päivitetään budjettisyklin edetessä ja tätä todella suosittelemme, suosittelemme jäsenvaltioille sitä, että mahdollisuuksien rajoissa ja jäsenvaltioiden pitäisi hallinnoissa delegoida näiden varojen käyttöä asiantuntija viranomaisille, ei jättää varojen käyttöä valtiovarainministeriön tai Eurooppa-asioista vastaavien ministereiden käsiin, vaan ohjata ne niille tahoille, jotka tietävät, miten varat käytetään. Näin voitaisiin pikaisemmin siirtyä myös uuden syklin täytäntöönpanoon. On korostettu sitä, että usein viipeistä ei päästä eroon, mutta niistä on haittaa täytäntöönpanotoimien kannalta. Jotkut paikallisviranomaiset ja kansalaisjärjestöt ovat todella kärsineet täytäntöönpanon viivästymisestä, kuten sanottiin. Sitten asia, joka on tullut jo usean otteeseen esille, eli se, että Avoimuutta, jäljitettävyyttä ja tietoa tarvitaan lisää. On tiedettävä, mihin varat on käytetty, eikä riitä, että tiedetään, mihin on käytetty, vaan pitää myös pystyä ottamaan opiksi ja parantamaan hallinnointia tulevaa silmällä pitäen. Nyt viimeiset kaksi ja puoli vuotta on enää jäljellä tätä ohjelmaa kautta, eikä meillä ole vielä puoliväliarviointia. Se saadaan tulevina viikkoina tai kuukausina, eikä meillä ole vielä täytäntöpanoasteesta tai monitorointimekanismeista tai arviointimekanismeista tietoa hallinnointiin viranomaisilta tai komissiolta. Ja sitten erittäin merkittävä asia, joka liittyy AMIFin ja myös kohesiorahastoon. Tämä liittyy kumppanuusperiaatteeseen, jonka on tarkoitus olla neuvoantava mekanismi. Se on kirjattuna AMIFin oikeusperustan. Tässä tarkoituksena on ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, kansalaisjärjestöt, paikallishallinto ja eri toimijat. Tämä, tämä pitäisi olla pakollista, aivan kuten kohesiorahastossa on, koska nämä ovat niitä mekanismeja, joissa voidaan puhua haasteista, valvoa ja kenties puuttua ongelmiin. Näin voidaan saada parannettua tehokkuutta. Tämä on jo mukana AMIFissa, mutta täytäntöönpano on ollut hyvin moninaista ja joissakin jäsenvaltioissa tietojen vaihto on sitten tarkoittanut samaa kuin kumppanuuden toteuttaminen, kun kyseessä pitäisi olla jatkuva säännönmukainen toiminta AMIFin toimintasyklissä. Sitten byrokratian leikkaaminen. Todella välitämme viestin komissiolle siitä, että tarvitaan spesifejä EU-taitoja EUn määrärahojen hallinnoimiseksi. EU-varojen käyttö on siis varsin kallista. Suorat alkoinit pitäisi olla jokin vähimmäistaso määrärahoja, jotka menisivät paikallisalue viranomaisille ja kansalaisjärjestöille. Tätä on pyydetty usein, jos mitään vähimmäismäärää ei ole. Öö, ei tämä tarkoita, etteikö tämä välttämättä toimisi, mutta jonkinlaista avoimuutta ja joustavuutta tarvitaan. Ja pitää olla myös välineet, jotta käyttö onnistuu helpommin ja niiden käyttöä voidaan myös oikeuttaa kansalaisten silmissä. Sitten äh, Home-pääosasto ja ulkoinen ulottuvuus toiminta EUn ulkopuolella. Tämäkin on siis mahdollista AMIFin puitteissa. Ja miten näissä asioissa koordinoidaan niin, että ei synny päällekkäisyyksiä. Käsittelen tässä nyt vielä kahta asiaa, koska pian saamme uudet monivuotiset rahoituskehykset. Am, AMIFista tulee oikeastaan AMF, kotouttaminen siirretään toisaalle. Ja tähän liittyy siis kaksi kysymystä. Komission ehdotuksessa huomasimme, että kohesiorahastoja leikataan ainakin seitsemällä prosentilla – joten kysyn, miten entistä vähemmällä voidaan tehdä entistä enemmän. Tiedämme, kuinka tärkeää kotouttamiseen on investoida. Tätä haluan kysyä päätöksentekijöiltä, mutta ei tätä voida kokonaan tänne sulauttaa ja samalla unohtaa. Amifissa on 20 prosentin vähimmäisrahoitus turvapaikkapolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan tehokkuuden kannalta. Kiitos. Herzlichen Dank für den ganz Kiitokset. Manager sind aber ganz gut mitgekommen. Ich möchte das Wort geben. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi puheenvuoron saa Vasiliute Sepsi. Here. I'm representing... Paljon kiitoksia. Haluaisin äh, kiittää kutsusta. Edustan äh, CEPS, joka on riippumaton ajatushautomo. Me olemme tehneet ähm, jonkin verran tutkimuksia, joista osa keskittyi maahanmuuttorahoituksen ulkoiseen ulottuvuuteen, Euroopan unionin rahastojen vaikutukseen. Tämä on tutkimus, jonka sekä budjetti- että budjettivalvontavaliokunta ovat mielellään ottaneet vastaan. Ja kun meidät kutsuttiin tänään vieraiksi. Tarkoituksena on tarkastella sisäistä ulottuvuutta ja me todellakin pohdimme sitä, mikä on ollut tähän mennessä toimeenpantujen tutkimusten pohjalta tilanne. Niitä on ollut muutamia oikeusvaltioperiaate, Schengenin hallinto, muita vastaavia tutkimuksia. Ja me haluaisimme ottaa hiukan oppia niistä. Havaitsemme, että yksi avainkysymyksistä, hoituksesta, vaikutusta aikaansaavaa, mutta täytyy todellakin myös sanoa, että erottelu kansalaisyhteiskunnan ja muun toiminnan välillä ei ole kovinkaan yksinkertaista ja se voi olla melkoisen monimutkaistakin. Kuten usein oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuksien toteutumisessa, ja meillä on sekä Euroopan oikeusasiamies että Euroopan unionin tuomioistuin, jotka ovat korkea, korostaneet tätä. Me tarvitsemme lisää selkeyttä ähm, sopimuksiin. Tämä koskettaa myöskin perusoikeuksia, mutta umattomille toimijoille on unionin omien standardien kunnioittaminen Schengenin rajasäädöstö, yhteinen eurooppalainen turvapaikanhakujärjestelmä ja niin edespäin. oppeja, olemme oppineet kentältä. Olemme suorittaneet tutkimuksen, jonka nimi oli salakuljetuksen vastustaminen ja vaikutukset kansalaisyhteiskuntaan. Tässä näette kaavion, joka osoittaa maahanmuuttajiin, jotka eivät tunne oloaan kovinkaan turvalliseksi. Yksi oppi, jonka saimme tästä on se, että me oletamme, että jäsenmaat kokoontumisvapautta, perusoikeuksia ja riippumattomia kansalaisyhteiskunnan toimijoita kunnioittavat, mutta nykykeskustelussa keskustelemme äm, turvapaikka- ja pakolaisuuskysymyksistä, jotka ovat hyvin arkaluontoisia. Turvallisuusprioriteetti on jotakin hyvin näkyvää. Me olemme asettaneet kysymyksen siitä turvallisuus kenelle. Kuten näemme, eh, kansalaisyhteiskunnan edustajat eivät tunne kentällä töitä, erityisesti niiden joukossa, jotka eh, tarjoavat palveluja paperittomille. Mitä tulee poliisin käyttöön? Välillä tämä on melko suoraviivaista, kuten ollaan nähty tietyissä pelastusoperaatioissa. On muuttunut vihamieliseksi. Ei ole mikään hypoteesi, että että se, että pidetään turvallisuuslähtöisiä lähestymistapoja parempana, voi johtaa tilanteeseen, jossa haavoittuvaisemmassa asemassa olevia. Maahanmuuttorahoituksen käyttö on myöskin ollut jotakin, mikä ei ollut kovinkaan suoraviivaista. Olemme myöskin oppineet, että monet kans, että tämä äm, on väline ja ovat hyvin kriittisiä viranomaisia kohtaan. Ja toiset järjestöt sitten taas pidettäytyvät kommentoimasta ihmisoikeuskysymyksiä näissä tilanteissa, koska he pelkäävät menettävänsä asiakkaansa. Esimerkiksi Julkinen rahoitus on välillä myöskin käytössä rajaamassa pääsyä. Rajataan sitä, kuka on tukikelpoinen, kuka tukea voi saada, ja onko parempi tukea kansalaisia tai kaupunkeja, paperittomia siirtolaisia. Tässä kaaviossa näemme, että rahoitus on ollut yksi huolista erityisesti. Huoli on ollut hyvin korkea Italiassa, vähemmän korkea Unkarissa, mutta luonnollisesti siellä oli muita prioriteetteja tai huolia. Ja usein äh, välillä heiltä on vaadittu esimerkiksi henkilötietoja niistä ihmisistä, joille tarjoavat palveluja. tunnistamme myönteisiä aiempaa kontekstia, eurooppalaisten arvojen väline. Tätä pitäisi ehkäpä korostaa maahanmuuton liikkuvuuden alla sitten oikeuden käyntö, käyttörahasto monivuotoisessa rahoituskehyksessä tämä tämä oikeudenkäynti rahastoon jotakin, mikä on tärkeää, niin että yhteiskunnan edustajien päin. Meidän pitäisi selvästi tässä määritellä se, kuka tekee mitäkin. Siellä toiminnan syyttäjä eetos saattaa olla. Ja koska tämä on poliittinen prioriteetti, nämä toimet pitäisi vapauttaa niistä poikkeukset koskevat äh, apua tarjoavia, erityisesti inhimillisen arvokkuuden, ruoan, majoituksen niin edespäin tarjoamisessa. Mielestäni on myöskin tärkeää, että meillä olisi pysyvä tarkkaileva taho, joka seuraa muotoilemassa, mutta ehkä suunnittelua vielä tarvittaisiin. Ja meillä pitäisi olla myöskin mahdollisuus, enemmän mahdollisuuksia tehdä kanteluita ja tehdä niin kutsuttuja varjokertomuksia. Kiitoksia. Okay, <clears throat> thank you very much. Uh, before we... Zabal, kansallisen maahanmuutto-osaston uh, johtaja, ottaisi, käyttäisi vielä viisi minuuttia uh, puheenvuoronsa. Uh, thank you very... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kutsusta ja myös onnittelut parlamentille tämän kokouksen koolle kutsumaan. YK maahanmuuttovirastona me pidämme näitä neuvotteluita äärimmäisen tärkeänä kunnioitus- ja johtoasema ihmisoikeuksissa maailmanlaajuisesti. Kolme vuotta on kulunut siitä, kun EU hyväksyi maahanmuuttoagendan tämän niin kutsutun maahanmuuttokriisin jälkeen. Et jos katson vähentämään maahanmuuttoa ja neljästä pilarista tässä on yhdistetty toimia ja juridisia toimia, jotka liittyvät maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Ja hyötyä siitä, ja tämä suuntaus täytyy muuttaa jos EU haluaa todella kattavan vision, joka koskee maahanmuuttoa. Komission MFF-tekstissä todetaan, että monivuotisessa EUn budjetissa pitäisi että Onko EUlla todella pitkän aikavälin syvällinen strategia ja tarvitaan määrärahat ja miltä strategia näyttää? Mitä se edistää? Ensinnäkin EU ja sen jäsen pitäisi tehdä rakenteellisia muutoksia. Tarvitaan erilaista yhteistyötä ja todellista kumppanuutta, jota pitäisi kehittää. puhutaan kumppanimaista, joiden kanssa EU tulisi saada aikaan molempia osapuolia hyödyttävä politiikka, Tarvitaan innovatiivista ja kattavaa EU-tason maahanmuuttopolitiikkaa, jossa pitää tunnustaa väestön kehitykseen liittyvät työmarkkinakehityskulut. Lähtömaiden hallitukset ovat mukana toiminnassa. Tarvitaan solidarisuutta ja on odotettava kansainvälisiä velvoitteita ja kohesion pitäisi todella tuoda näitä asioita esille. Eli tämän pitäisi olla keskeinen viesti tässä kattavassa pyrkiessään täytäntöön paremmin tätä visiota. Monivuotinen rahoituskehys tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. maahanmuuton täytäntöönpanoa pitää toteuttaa strategisemmin ja pitää tasapainoa ja entistä yksinkertaisempia toimia niin, että todella voidaan vähentää hallintotaakkaa ja, sitä, ja painotetaan sitä, että todella saadaan aikaan tuloksia. Me seuraamme nyt neuvotteluita. Komissio on tehnyt ehdotus, mutta haluaisimme puhua myös neuvoston 28.29. pidettävästä kokouksesta, maahanmuuttokokouksessa. Todella toivomme, että siellä voidaan edistää tällaista kattavaa maahanmuuttovisiota, joka... Okay, thank you very much, uh, because I don't see... Paljon kiitoksia, koska en näe parlamentti. olkaa hyvä. Thank you. Yeah, no, no, let's, let's, so I would like to, yeah, ich möchte schon Minä haluaisin sanoa muutaman asian siitä, mitä täällä on tapahtunut. Ensinnäkin maahanmuutto pitäisi jakaa siihen, mitä me yleensä teemme. Eli kuten me teemme, eli turvapaikanhakijat ja pakolaiset. Eli turvapaikanhakija hakee turvapaikkaa ja saa vastauksen kyllä ei. Eli me emme puhu maahanmuutosta yli päätään. Me puhumme pakolaisista ja ö, turvapaikan hakemisesta. Kaikesta muusta voin sanoa, että me odotamme, että te viette tämän myös kotimaihinne, koska muuten koko tämä romahtaa. Minulla on kysymys kaikille puhujille. Haluan kiittää teitä. Mehän tiedämme kaikki, että ilman paikalla tehtävää työtä tämä ei toimisi Haluaisin sanoa komissiollekin, että me kärsimme tästä. Ja ei ole reilua, että kolme vuotta tämän suuren aallon jälkeen, ja kun meillä on vuosia ollut jo AMIF, että meillä ei vieläkään ole, mitä on tehty missäkin jäsenvaltiossa, mikä toimii, mikä ei. Onko teillä lukuja siitä, mitä te teette, mitä se maksaa, mitä maksaa pakolaisten integroiminen Saksassa, Italiassa, Kreikassa. Meillä ei ole mitään lukuja. Yleensä luvut ovat aina kovin suuria ja ne liittyvät kehityskulkuihin, joita me emme voi etukäteen arvioida. Tätä on muutettava. Me emme voi eh, arvioida, mitä tehdä ja mitä ei tehdä ja onko se eh, hyvin tehty vai huonosti tehty. Budjettivalvontavaliokunta valiokunnan jäseninä haluaisin tämän tietää. Me kävimme Morian erittäin suuressa pakolaisleirissä Kreikassa ja armeija hoitaa sitä. Ja armeija sanoi, että he saavat rahaa EUlta ruoan toimittamiseen. Ja sitten kysyimme heiltä, että no mitä tämä ruoan ostaminen maksaa? No eivät he sitä tienneet. Miten tätä voidaan ylipäätään valvoa? Ja olisi hyvä, jos te voisitte ottaa vasta tähän jonkinnäköistä kantaa. Kiitos. Kysymystä sidosryhmien tutkimuksessa esiin tulevien haastatteluiden kautta, kes, kuinka keskeinen kornoja olisi tätä, keskitetty kornoja tätä voinut auttaa. Sitten toinen kysymys eräästi ja tiettyjä kuultuja asiantuntijoita. Mitä voitaisiin tehdä, jotta parantaisimme järjestelmää? järjestöjen edustajille. nyt Rova Lavasan, olkaa hyvä. Pero es verdad que había visto que mi colega ya había levantado la mano, por eso no me... Kiitoksia. En halunnut tässä liian aikaisin puuttua puheeseen. Kiitos mahdollisuudesta. Kuuntelin hyvin tarkkaan sitä, mitä eri edustajat täällä sanoivat eri reaalisella tavalla. He, heillä on paljon kokemusta ja samalla he pyrkivät myös auttamaan meitä ratkaisemaan tätä yhtä hankalimpia kriisejä, joita meillä on yhtä aikaa talouskriisin rinnalla ollut. Samalla tavoin kuin uskon, että osittain ongelma on siinä, että viestintä ei ole kyllin selkeää, kun katsotaan aivan keskeisiä kysymyksiä. Esimerkiksi, että on, on helpompi hoitaa asioita niiden alkulähteellä kuin jälke, jälke. Erityisesti kun kyseessä ovat ilmastonmuutospakolaiset, eivät konfliktin takia lähteneet, tai sellaiset henkilöt, jotka haluavat parempaa elämää ja lähtevät sitten. Se on kuitenkin samalla suuri haaste. Eli on katsottava myös ennaltaehkäisyä ja katsottava uutta kehitysrahastoa, sen summia. Miten havaitsemme tämän, kun käymme maissa ja tapaamme kansalaisjärjestöjä, niin ne valittavat, että on eurooppalaista budjettia, joka sitten näiden maiden kansallisille hallituksille tai budjetteihin suunnataan, mutta meitä kritisoidaan myös siitä, että usein yksittäiset hankkeet voivat olla hankalia. Eurooppalaiset tahot tekevät päätöksiä ei ole kyllin tehokas, jotta voitaisiin tarjota jonkinlainen mahdollisuus toimia. Sitten maahanmuutosta vielä. Emme ole pystyneet investoimaan oikealla tavalla maahantulokanavia. Ja pitäisi olla selvää, että emme ole mukana orjuuden eri muodoissa. Jos katsotaan vaikka mitä Libyassa tapahtuu, pysäytetään merillä, heitä palautetaan hankalalle alueelle. Ja vastaanottojärjestelmä ei ole vielä vakiintunut. Ja tässä maahanmuuton toisessa vaiheessa, miten voisimme päästä sellaisiin interrooliin, jotka ovat vastaan? Ja voidaan myös sanota, että erilaiset maahanmuuton liittyvät kiintiöt eivät ole toimineet. Ja ihmiset aiheuttavat uutta ja näin tämä antaa sijaa sitten populismille. Greslekin puhui siitä, että meidän pitäisi pystyä ottamaan käyttöön jonkinlainen kaava kotouttamiselle. Ainakin liittyy tulevaisuutemme ja taloudelliseen tulevaisuutemme. Ihmiset haluavat tulla tänne, he haluavat olla eurooppalaisia, mutta toisaalta emme pysty heitä aina vastaanottamaan. budjetin ja budjetin valvonnan. Tämä onnistuu Erasmuksen osalta ja muiden hankkeiden osalta. Ja ne ovat olleet onnistumisia. Eli meillä on kokemusta lähtömaista, kauttakulkumaista ja tulomaista, sitten järjestelmällisemmän toiminnan pohjana kaikille jäsenvaltioille. Mr. Howard. Uh, before I move on. Edustaja Howard. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy todeta ennen kuin jatkan eteenpäin, että tietyt tahallista harhaan johtamista joka tapauksessa liittyen niihin asioihin, joita vieraamme juuri toivat esiin. Tämä oli hyvin suureksi avuksi, mutta kansalaisyhteiskunnan edustajilta haluaisin kysyä. Me vallan käyttäjät teemme muutoksia. Mikä olisi kaikkein eniten työhön vaikuttava muutos? Ja puheenjohtaja ei vaikuta siltä, että meillä tulee olemaan mahdollisuus esittää suoria kysymyksiä komissiolle. Lähden liikkeelle tulevaisuudesta ja siitä, mitä kotouttamisessa tapahtuu. Tämä on myös kansalaisyhteiskunnan kysymys komissiolle. Lähden liikkeelle tulevaisuudesta ja siitä, mitä kotouttamisessa tapahtuu. Tämä on myös kansalaisyhteiskunnan kysymys. Korvamerkintöjä ja komissio ei ole vielä tehnyt näitä koskevia päätöksiä, joten niistä en voi sen enempää nyt kertoa. Kuuntelemme teitä kuitenkin